meeting at four o'clock. Okay. Right. No niin, jos ihmiset voisivat istuutua, niin lähdemme äänestämään prospektusdirektiivistä right. Äänestämme. No niin. Istuutukaa mielellään, jäsenet siis. Minun mikkini on päällä. Kuuletteko minut? Ilmeisesti niin, että liian moni ihminen puhuu samaan aikaan, sen takia ei kuulu. No niin, nyt äänestämme prospektusdirektiivistä. Ensiksi kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 94 puolesta vastaan Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus, 6, tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi G Gideon puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten siirryn ne yhdestä kahdeksan vedetty pois tarkistus 99 puolesta vastaan <clears throat> tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 102 on vedetty pois, tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 103 ja 104 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Minä olen varajäsen. En äh, saanko minä äänestää? Onko teillä kortti? Kyllä, minulla on kortti, mutta olen varajäsen. Kiitos. Äänestys päättyy. Hei, odottakaa se. Hei, jos te olette hiljaa, niin voimme tarkistaa täällä numerot, että onko jotakuta liikaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 18 vastaan. No, en epäilen, että siinä äänessä olisi jotenkin ratkaissut. Se on kuitenkin hyväksytty. Sitten 105 puolesta vastaan tyhjää. Se täytyy ne tarkistaa. Äänestys päättyy. Tv- 21 puolesta 22 vastaan. Hylätty. Yritän vaan saada selville, saako tämä yksi henkilö äänestää vai ei. Sitten 106 ja 107 puolesta. Vastaan tyhjää. Luulen, että se on hylätty samalla tavalla kuin edellinen. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 ja 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty, niin ikään kompromissi Heikki puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oi, anteeksi, olen todella pahoillani. Minulla menen, menen takaisin kompromissi Berttaan. Kompromissi Bertta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sitten tarkistus 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Erkki puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 raukeaa. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 seuraa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä on hoidettu seuraava. On 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Kalle. Meillä on suullinen tarkistus EPPltä, niin kuin näkyy tässä tällä paperilla. Uskon, että esittelijä... Esittelijäkö vastustaako vai puoletteko? En vastusta tarkistusta, mutta äänestän sitä vastaan. Kyllä niin, ymmärrän, ymmärrän. <laughs> Joo. Me ymmärrämme, kyllä me ymmärrämme. Hän suostuu tähän suullisen tarkastuksen mukanaoloon, mutta hän ei kuitenkaan kannata sitä. No niin, sitten suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se on hylätty. Voimme tarkistaa koneellisesti, jos niin haluatte. Äänestys alkaa. Allin, sinäkin äänestät. Meillä oli vähän tollasta. Äänestys päättyy. No niin. Suullinen tarkistus on hyväksytty. Se meni läpäisi. Noin näin ollen. Okei. Okay. Ne kompromissi K tällä suullisella tarkistuksella höystettynä. Ne äänest- äänestetään näin erikseen. Kompromissi K suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää. No niin, hyväksytty. Sitten menemme 150 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 151 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Iivari puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 166 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja nyt meillä on ehdotus, äh, äh, että äänestämme 40 aina 67 yhtenä ryhmänä. Näistä, tästä lienee sovittu. No niin, yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää Tämä ryhmä on hyväksytty ja sitten on vuorossa 68 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hylätty. No, se tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ei, se meni läpi. Ihmiset täällä liikkuvat leiristä toisiin. Kompromissi Antti puolesta. Kompromissi Antti vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äh, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Cecilia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 on vedetty pois. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 ja 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Jussi hyvä, puolesta vastaan tyhjää. No, nyt sosialistit ei äänestä vai kannata. Parempi tarkistaa nyt koneellisesti. Kompromissi Jaakko puolesta. Eikö anteeksi, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Minä on vaikeaa ennustaa. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Kukaan ei äänestä. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä 85. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 ja 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8, 12 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi David puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestys tästä tekstistä näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää. No niin, koneäänestyksen, äh, teksti näin muutettuna koneäänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. 39.6. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotuksesta äänestys koneellisesti niin ikään äänestys alkaa. Ja päättyy. Kiitos. 38.6 ja yksi tyhjä.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 It's a very simple vote. So. No, you have to. vote. No block. Block vote. Right, colleagues. We, we now... No niin, hyvät kollegat, nyt äänestämme minun mietinnöstäni Euroopan keskuspankin varapääjohtajan nimittäminen. Ehkäpä minun pitäisi antaa tämä nyt varapuheenjohtajalle hoidettavaksi. we have to go down the, the uh, one. No, just block vote yeah, take it one. Podemos votar en Voimme äänestää tekstissä yhtenä kokonaisuutena, eli koneäänestys siinä muodossa, kun teksti on muutettu. Yes. Eli teksti muutetussa muodossa. Yes. Oui, oui, je vois. Votos en contra. Puolesta vastaan tyhjä. No, je pas voté. Oh, ok. Ok. No? Okay. El voto. Parágrafo, no. Parágrafo, el parágrafo 2. Kohta kaksi puolestaan vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten johdantasokappalet 1-4 puolesta vasta tyhjää hyväksytty. A-C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vielä loppuäänestys koneäänestyksenä. Hän Äänestys alkaa. Se cierra el voto. Äänestys päättyy. 37 puolesta, kolme vastaa, Eli onnittelut esittelijä Roa Bousille ja myöskin <clears throat> pääjohtaja kannatti herra Konstansiolle. Herr clean for him. Mr. Frau Vorsitzende, ich möchte die... Puheenjohtaja, haluaisin tiedottaa valiokunnan jäsenille, että tämä valiokunta eikä ensimmäistä kertaa suuressa viisaudessaan kahdessa äänestyksessään on osissa äänestänyt eri tavalla artiklojen kanssa. Eli on päätetty yhtäältä näin ja toisaalta näin. Joten tässä on nyt aikamoinen epäjohdonmukaisuus. Me sanomme jotakin johdantoosan kappaleessa, mitä emme sano artiklassa ja toisinpäin. Tämä ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta, joten äh, kolmikanta neuvotteluissa me varmasti kykenemme tätä äh, jotenkin sitten käsittelemään, mutta ajatelin vain kertoa teille tämän. This, this gives you... Tämä antaa sinulle mahdollisuuden argumentoida kumpaankin suuntaan, sitten kun on kolmikantaneuvottelut. Robert van Kool. I think in the article... Uh... Artiklassa tässä on artikla ja johdanto kappale. Artiklassa meillä oli selkeä enemmistö, joten artiklaan pitäisi saada eh, tavallaan prioriteetti johdanto kappaleen suhteen. Anyway, if we could now... No, jos voisimme nyt siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on keskustelu asiasta, joka koskee eh, tätä valvontapakettia, koska määräaikoja on siirretty, siirretty myöhemmäksi tarkistusten osalta ja, ja kun tarkistuksia on tullut suuri määrä, niin nyt vaarana on se, että käännöksiä ei saada valmiiksi eh, toiseen tarkistusten käsittelyyn, joka on tarkoitus järjestää 23. huhtikuuta. 12. huhtikuuta. Tämä koskee siis tätä, että siksi tämä siirretään huhtikuun 22. päivälle, ja se on Strasbourgissa. Ja me olemme tietoisia siitä, että tämä ei ole kaikista mukavin juttu, mutta se on ainoa mahdollisuus. Ja vaihtoehto oli 3. tai 4. toukokuuta, mutta sitten meidän täytyisi lykätä äänestystä Ekonissa tai valiokunnassa kesäkuuhun, emmekä pääse sitten täysistuntoon muuta kuin vasta syyskuussa. Ja kun me kuitenkin haluaisimme saada tämän päätöksen ennen kesää, niin toinen tarkistusten käsittely täytyy olla 22. huhtikuuta Strasbourgissa. Josta on sovittu. I think what we'll do is just... Luulenpa, että nyt me käymme nyt tämän mietinnöt läpi siinä järjestyksessä, kun ovat esityslistalla. Ensinnäkin meillä on äh, Euroopan pankkiviranomainen varapuheenjohtaja Jose. Maximum five. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ir... Puheenjohtaja, yritän edetä mahdollisimman nopeasti. Ensin kolme alustavaa kommenttia ja sen jälkeen pyrin käsittelemään tarkistuksia ja niiden ryhmittelyä. Ensimmäiseksi haluaisin todeta, että olen toiminut äärimmäisen nopeasti, koska tarkoituksena on saada tämä asia käsitellyksi Espanjan puheenjohtajuuden aikana. Toiseksi tähän liittyy valtavia ongelmia. Nimittäin Euroopan komission ehdotus tehtiin ennen Lissabonin sopimuksen voimaastumista ja nyt meidän on sovellettava se uuden sopimuksen <clears throat> mukaiseksi. Aikaisemmin Lafalusin ja komitea, komitologiajärjestelmän mukaisesti asiat nähtiin täysin toisessa valossa. Kolmas huomio on se, että kaikki esittelijät päättivät Työstä Euroopan komission tekstiä eikä neuvoston sopimusta. Ensimmäiseksi viitataan systeemi riskikomitean ja haluaisinkin nyt muistuttaa teitä siitä, että kyse on kansallisista viranomaisista, jotka ovat järjestämä riskikysymystä. kysymystä. Halusimme sisällyttää myöskin finanssivalvonnan, pankkivalvonnan ja vakuutusvalvonnan tähän kokonaisuuteen, koska se on ainut järkevä lähestymistapa. Edustaja Skinna ja Rova Kulara olivat mukana tässä asiassa ja samalla tavoin myöskin halusin ottaa tähän <clears throat> hälytysjärjestelmäehdotuksen mukaan, joskin se koskee pelkästään järjestelmäriskikomitean työtä. Sitten eurooppalainen eh, uusi eh, säännöstö, jonka tarkoituksena on eh, vähentää hajo, hajo, entistä hajonnutta ja <clears throat> vaikeasti hallinnoitavaa järjestelmää. Edellytämme, että ennen kuin ehdotuksia annetaan, laaditaan vaikutusanalyysit ja järjestetään laaja kuuleminen ja tämä kaikki luonnollisesti eh, eräs Kiinan kanssa rakentavassa yhteistyössä toimien. Jotta institutionaalisia ehdotuksia ja muutoksia ylipäätään voidaan tehdä, Euroopan parlamentin kannattaisi eh, toimia nyt tässä yhteydessä ikään kuin valvontaviranomaisen lakki päässä, jos näin asia voi ilmaista. Eli emme voi nähdä tätä asiaa nyt pelkästään parlamentin näkökulmasta tarkasteltuna. Meidän on pyrittävä saamaan aikaiseksi objektiivinen näkemys asiasta. Haluaisin myöskin antaa ikään kuin pankkiviranomaisille lisää lihaa luitten ympärille. Ja <clears throat> siksi tilin pitovelvollisuutta on syytä vahvistaa. Valvontaviranomaisen johtajan on tultava antamaan meille raportinsa siitä, mitä viranomainen on tehnyt ja mitä ei ole tehnyt toimikautensa aikana. Tiettyjä varauksia on esitetty. Esimerkiksi Rantolin omasta maastani esitti tiettyjä ongelmakysymyksiä, mutta joka tapauksessa tarkoitus on muuttaa asetuksia, eikä niinkään lähdettävä muuttamaan esimerkiksi tässä yhteydessä parlamentin ja komission toimivaltuuksia. Minä olen sitä mieltä, että artikla 290 on tässä yhteydessä sopiva oikeusperusta – ja se tekee selkeän eron säädöksille ja suosituksille. Tämä ei kuitenkaan ole mielestäni pelkästään tekninen ongelma, mutta toivon, että oikeudellinen yksikkö ja sihteeristö tutkivat vielä asiaa tarkemmin ja miettivät, mikä on parempi oikeusperusta nyt tässä uudessa Lissabonin puitteissa viitekehyksessä. Herra Presedo sosiaalidemokraattisesta ryhmästä sanoi olevansa samoilla linjoilla suurin piirtein, ainakin niiltä osin kun on kyse säädöksistä. Nyt katsonkin varapuheenjohtajista suuntaan ja kysyn, mitä mieltä te olette tästä säädöksen ja, ja sitovan sopimuksen välisestä erosta. Ja mikä lisää tulee tähän kokonaisuuteen, jos ajattelemme vielä suosituksia ja niiden mahdollista sitovaa luonnetta. Viranomaisen on annettava meille selvä kuva siitä, mihin suuntaan ollaan menossa, mitä he aikovat tehdä ja millä tavoin he aikovat raportoida meille tekevästä työstä. Sitten päätöksentekojärjestelmä liittyen voin todeta sen verran, että ryhmät esittivät jonkun verran ongelmia ja eritoten EPP toi esiin päätöksenteon ongelmallisuuden. Ne eivät nimittäin välttämättä ole aina samanarvoisia, koska kansalliset, kansalliset viranomaiset toimivat eri pohjalta. Esimerkiksi Iso-Britanniassa mitään suosituksia ei anneta. Jos tällainen epätasa-arvoinen tilanne vallitsee, on toimittava niin, että eurooppalainen valvontaviranomainen ottaa suoraan yhteyttä kunkin maan viranomaiseen ja löytää jonkunlaisen sopuratkaisun. Tässäkin yhteydessä on tarkasteltava vielä oikeudellista perustaa. Neuvosto ja komissio kumpikaan ei ole antanut vielä kantansa siihen, mitä pidetään oikeudellisena perustana, joten eroa on vaikea tehdä. Uskoakseni tähän liittyy vielä muitakin ongelmia, ei siis pelkästään oikeudelliseen perustavaan liittyvä kysymys, vaan myöskin menettelytapoihin liittyvä ongelma, johon <clears throat> oikeusperustaksi on esitetty 258 artiklaa. Ja tämä lisäksi luonnollisesti haluamme kuulla myöskin finanssimaailman edustajien kantaa. Nyt sitten vielä valvonta palatakseni, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, Tarnakin mietinnössä esitetään esimerkkejä Iso-Britannian tapauksesta ja Lehmanin, Lehmanin toiminnasta Lontoossa. Meillä on siis kaksi vaihtoehtoa. Joko viranomainen kustakin jäsenmaasta vastaa valvonnasta tai sitten, sitten päädymme tähän eurooppalaiseen malliin, eli eurooppalaisen valvontaviranomaisen. La solución europea, a mi juicio, coincide con lo... Eurooppalainen ratkaisu on lähellä Euroopan parlamentin ehdotusta, joka on peräisin vuodelta 2000. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan on mielestäni tässä hyvä periaate, jota kannattaa pitää mielessä. Meillä on olemassa asiaa käsitellä mietintöjä vuodelta 2000 ja EPPn asiasta vastaava edustaja pitää tätä niin ikään hyvänä ehdotuksena. Mitä tulee taas hallintoneuvostoon ja sen muodostamiseen, luonnollisesti haluamme mahdollisimman autoritaarisen hallintoneuvosto ja, ja siksi, jos ajattelemme nyt Euroopan viranomaista, erityisesti niissä yhteyksissä, kun järjestelmäriskin vaara on olemassa ja koko järjestelmä on vaarassa kaatua. Silloin asian käsittely pitäisi siirtää eurooppalaisen valvontaviranomaisen käsittelyyn, joka luonnollisesti kuitenkin aina on yhteydessä kansallisiin valvontaviranomaisiin, ettei mitään epäselvyyttä synny. Määritelmä siitä, kuka mistäkin kohta, mistäkin asiasta vastaa, on kysymys, jota on käsiteltävä Euroopan valvontaviranomaisen piirissä. Eli viranomaisten määrittely on tärkeää. Miksi ylipäätään eurooppalaista valvontaviranomaista on lähdetty luomaan? Ensinnäkin siksi, että järjestelmäriski on nähtävästi yhä yleisempi ongelma. Ja koska meillä jo muillakin sektoreilla on olemassa kansalliset rajat ylittävää valvontaa, miksi sitä voitaisiin ottaa tähänkin yhteyteen käyttö. Nyt Kreikan äh, hiljattainen tilanne on antanut varsin hyvän esimerkin ja osoituksen siitä, miten äh, asia olisi ollut äh, paremmin valvonnassa ja, ja mahdollisesti jopa estettävissä, jos kansa, kansallisen viranomaisen kontolle ei olisi jätetty niin paljon valtaa, vaan eurooppalainen viranomainen olisi voinut puuttua peliin. Sitten vielä varantokysymyksiin ja, ja ikään kuin pelast, pelastus, apu, apuvarantokysymykseen puututta sen verran, että tarkoituksena on saada uusi järjestelmä, joka ei enää perustuisi kaksijakoiseen korvausjärjestelmään. Tämä koskisi erityisesti vakuutusviranomaisia. Mitä neuvosto on tehnyt tämä asia eteen? Neuvosto on edennyt enemmän kuin mitä odotettiin muutama päivä sitten. Lissabonin sopimuksen mukainen 2020 strategia hyväksyttiin ja siellä todetaan, että jotta finanssikriisiä voitaisiin entistä paremmin valvoa ja ennakoida, on luotava myöskin sopivaa valvontaa pankkialalle ja finanssisektorille ylipäätään. Vielä toiseksi viimeinen kohta liittyen kansainväliseen tilanteeseen. Kaikki lienevät samaa mieltä siitä, että Euroopan unioni on äh, puhallettava yhteen hiileen ja puuttava yhdellä suulla. Esimerkiksi G20-kokouksissa ja IMF-kokouksissa meidän on jatkossa puhuttava yksimielisesti ja tuotava Euroopan unionin kanta, yksi kanta esinä. Ja sitten vielä viimeiseksi eh, osallistumiskysymys. Ketkä osallistuisivat eh, tämän viranomaisen toimintaan? Mielestäni pankkien on oltava tässä eh, mukana, koska pankithan nimenomaan ovat asianosaisina antamassa luottoja – ja, ja muutoinkin rahoittamassa pääoma muodossa markkinoita. Artikla 22 nojalla siis äh, valvojen <clears throat> valvojen ryhmä olisi otettava mukaan muun muassa äh, pankkien edustajat. Tähän liittyen on tehty jo valtava määrä työtä. Nyt alkavat neuvottelut, jotka tulevat kestämään pitkä. Aihe on mielestäni äärimmäisen tärkeä, jollei se sitä olisi, niin en sitä lähtenyt koskaan edes työstämäänkään. Mutta nyt odottelen kiinnostuksella, mitä mieltä te olette tästä asiasta. Kiitoksia sitten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista käsittelevä mietintö Sven. No niin. Ensinnäkin heti kättelyssä sanoisin, että tämä, tässä oli tiivistä yhteistyötä eri esittelijöiden kesken. Ja se, mitä, mitä me nyt pyritään välttämään päällekkäisyydet, koska se vie vain aikaa, ja ottaisin vain esille vain muutaman kohdan, jotka minun mietinnössäni muuttuivat tarkistusten myötä. myötä. Ensinnäkin se, että että kansalaisjärjestöt sidosryhmien tasolla halusimme vahvistaa niiden asemaa. Halusimme saada myös tällaisen, tietynlaisen tällaisen kompensoinnin. Tämä on tärkeä kysymys, kun ajatellaan näitä eri voimasuhteita, joita meillä on myös loppaajien keskuudessa ja jotka me olemme havainneet muiden mietintöjen kohdalla. Tämä on minusta äärimmäisen tärkeä asia, kun ajatellaan sanotaan kuluttajasuojajärjestöjen resursseja tai pienten investoijien, sijoittajien järjestöjen resursseja. Ja kun samalla katsomme toisaalta, mitä suuret yritykset voivat tarjota tällä alalla. Näistä tästä eriarvoista voimasuhteista täytyy minusta puhua myös omien etujemme takia, koska se vaikuttaa myös lainsäädännön laatuun ja valvontaviranomaisten tasolla ja siellä <clears throat> näiden instituutioiden mukanaololla täytyy aloittaa. Toinen juttu on se, että, että meidän täytyy vielä tarkemmin selvittää, mikä on tavallaan se ala ja alue, missä millä täytyy lähteä liikkeelle, jossa, sanoisin nyt englanniksi, jossa osakkaiden oikeudet – liittyvät yritysten hallintoon, tilintarkastukseen, raportointiin, yritysostoihin e, ja sitten arvopaperistamiseen ja lyhyeksi, lyhy, lyhyeksi myyntiin. Ja, ja tässä mukana on myös standardointi samojen asioiden osalta. Niin ikään me ehdotamme, joka on kolmas kohta, että Euroopan tasolla ja myös tämä myös yhteistyössä asianosaisesti markkinatoimijoiden kanssa, että saataisiin eurooppalainen rekisteri samaan tyyliin kuin kansallisella tasolla on jo eri markkinatoimijoiden kanssa jossa myös on nähtävissä Euroopan laajuisesti, että meillä on yhtenäinen rekisteri, että kun nämä markkinatoimijat sanotaan väärän käyttäytymisen takia kiinnittävät huomiota, niin silloin ne, niitä täytyy sanktioida tai vastaavaa niin, että tulee helpommin mahdolliseksi saada sellaiset markkinatoimijat, jotka äh, käyttävät markkinoita väärin, että ne saataisiin selvitettyä. Jo valiokunnassa puhuimme siitä, että yksittäiset tuotteet pitäisi voida kieltää. Muistutan vielä tämän aamupäivän keskustelusta, että tässä ei ole kyse siitä, että tavallaan kaikki erilaiset uudet innovatiiviset mallit markkinoilla täytyisi ensin ilmoittaa ja tarkistaa, vaan että ex post voitaisiin todeta, että on tiettyjä yksittäistuotteita, jotka sitten saattavat osoittautua vahingollisiksi tai että niitä voidaan käyttää väärin, että siinä tapauksessa olisi mahdollisuus ottaa käyttöön tuotekielto. Ja Esman puitteissa nämä clearing-taloja ja, ja luottoluokituslaitosten kohdalla. Me haluamme, että kaikki oikeudet, joita kansallisilla valvontaviranomaisilla on, että se olisi myös Euroopan tason valvontaviranomaisen käytössä, jos se on toimivaltainen. Seuraava kohta, me haluaisimme tekniset standardit käytännössä sellaisiksi, että, että kaikki markkinatoimijat ottavat ne huomioon, jotta voitaisiin estää se, että, että käytännössä standardointi tiettyjen markkinatoimijoiden kohdalla, jotka eivät kuuluisi tähän kumaan, että ne, ne voidaan yksinkertaisesti kiertää, koska ne eivät ole olemassa koko Euroopan laajuisesti. Ja sitten seuraava kohta, ei, ei komission pitäisi tehdä päätös tästä asiasta meidän mielestämme, milloin joku, jokin hätätilanne on syntynyt, vaan se pitäisi kuulua ESABlle, eli sitten siis tämä systeemiriskien neuvosto, ja sitten hätätilanteet 10 artiklan mukaisesti, ne eivät ole pelkästään tavallaan työkaluiden tuleva lainsäädäntöä, tuleva lainsäädäntöä varten, vaan että siinä käytettäisiin myös ja asetuksen luomia lisävaltuuksia. Ja ja seuraava kohta on se, että, että viranomaisen täytyisi olla, sit olla mukana EUn edustuksessa kolmansiin maihin päin. Äh, olen siinä samaa mieltä kuin Margaio äsken esitti. Lisäksi pitäisi saada ekvivalentteja äh, valvontastandardeja kolmansien maiden kanssa, jotka pitäisi voida tällä tavalla määritellä. Sidosryhmä, äh, sidosryhmien pitäisi olla mukana kaikissa ratkaisevissa kysymyksissä, jotta tapaaminen voitaisiin järjestää ainakin neljännesvuosittain. Lisäksi me haluamme muutoksen tähän turvalausekkeeseen, siis artiklaan 23, joka purisi vain silloin, kun jäsenvaltiot omissa, oman budjettivastuunsa osalta ovat joko suoraan tai oleellisilta osin tilanteessa, että, että niiden asema heikkenee. Sitten loppusuoralla me näemme lisää tarvetta lisävaroihin. Se pitäisi olla osa arviointia. Täytyy myös muistaa, että viranomaisten vastuu kantaa ja sitä täytyy pystyä silloin tällaisia instituutioita täytyisi resurssoida riittävällä tasolla. Ja lopuksi katsomme, että komission raportti, jossa puhutaan arvioinnista, siinä Eh, pitäisi olla yhteinen komitea, jo, jo, joka voisi tehdä ehdotuksia sidosryhmät mukaan lukien silloin, kun puhutaan tästä arviosta, joka on osa tätä kokonaisuutta liitteenä. Kiitoksia se, siinä se tässä vaiheessa. Kiitoksia. Ja sitten tiedän niille, jotka miettivät, mitä aion tehdä. Käyn nämä kaikki esittelijät läpi ja sitten sen jälkeen mennään varjoesittelijöihin ja sitten muihin puhujiin, koska tämä on kuitenkin paketti silloin ei tarvitse tulla useaan otteeseen tänne saliin, nyt siirryn Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen esittelijään Peter. And, uh... Kiitos äh, puheenjohtaja sitä, että saan tässä nyt kommentoida. Ensimmäinen, mistä haluaisin puhua, on nimenomaan se tavoitetaso ja millä tavalla parlamentti kykenee parhaalla tavallaan Äh, lähteä neuvottelemaan parhaalla tavalla, jokainen neuvoston kanssa siis. Ja jokainen, joka on neuvoston kanssa neuvotellut, niin tietää, että jos ei nyt ihan kauppaa tehdä, niin täytyy kuitenkin ymmärtää todellisuus siitä, että neuvosto, että jos he antaa teille jotain, niin he haluavat jotain takaisin. Ja nyt äh, te olette lähteneet jo tähän. Edellisellä kerralla jokainen kollega oli äh, sopinut kaiken näköistä, mutta tästä tavoitteesta ja kunnianhimosta ei ole ehkäpä ainakaan nyt sovittu. Joten palaan tässä takaisin näihin aikaisempiin keskusteluihin, joita me kävimme, ja siitä, miten tärkeää on saada äh, tämä mietintö tämän kesän, kesän mennessä, niin että meillä olisi jotain jo ensimmäinen tammikuuta 2011 mennessä. Ja tämä näkyy monissa tarkistuksissa. Ja äh, minä äh, olen myös ottanut tämän huomioon niin, että meillä on tällainen perusta, josta lähdemme eteenpäin. Äh, minä en ole samaa mieltä tällaista liian ylikunnianhimoisesta lähestymistavasta, koska silloin ei välttämättä saada mitään aikaiseksi ja meidän täytyy varmistaa, että meillä on jotakin konkreettista ensimmäinen tammikuuta 2011. En tiedä nyt, mistä me kaikkea saamme. Kykenemmekö me edes hoitamaan näitä oikeudellisia kysymyksiä, jotka meitä vainoavat päivittäin. Mutta joka tapauksessa minulla on muutamia ideoita siitä, millä tavalla voisimme yhdistää nämä kysymykset ja millä tavalla me voisimme ottaa ne esiin neuvotteluissa neuvoston kanssa. Ensinnäkin muutamia tarkistuksia, jotka minä olen tehnyt keskusteluiden perusteella. Puheenjohtaja pitäisi valita parlamentin äh, taholta tällaisen lyhyen listan perusteella. Ja sen lisäksi minä uskon, että meillä pitäisi olla äh, määräenemmistö näissä äh, äänestyksissä niin, että voitaisiin kannustaa säätelijöiden yhteistyötä, mitä ei aikaisemmin ole oikeastaan tehty koska säätiöt ovat yleensä toimineet sen mukaan, mitä me äänestämme. Ja meidän yleensä täytyy päätöksentekoprosessissa pyrkiä löytämään yksimielisyys. Ja sitten mitä tulee äh, esimerkiksi näihin muihin äh, osapuoliin, äh, ei voittaa tekevät yhteisöt ynnä muut ja nämä eh, eri raportit, joita olen saanut näiltä eh, eri eh, ryhmiltä. Sen lisäksi me vaikkakin me olemme ehkäpä hieman erimielisiä, niin minä esittäisin kompromissia ja olen Sanchez Pereiran tarkistuksen kanssa allekirjoittanut ja minusta tässä lähdetään siitä, että meidän täytyy ennen ensimmäinen tammikuuta 2011 miettiä, millä tavalla me pääsemme eteenpäin ja että meillä olisi jonkinnäköinen lauseke, joka antaisi mahdollisuuden tarkistaa kolmen vuoden siis jälkeen tämä, niin että voidaan varmistaa, että tämä vahvistaa tätä yhtä eurooppalaista valvojaa. Se on tehtävä näin, sitä ei voida polkaista käyntiin yön aikana. Me tarvitsemme tällaisen lausekkeen, koska silloin me saamme tähän kunnianhimoa, oikeaa suuntausta ja myös sellaista todellisuutta, jonka kanssa voimme elää. Ja uskon, että ihmiset ovat samaa mieltä kanssani tästä lausekkeesta. Sen lisäksi en ole ihan vakuuttunut, että kuinka paljon vaurautta on esimerkiksi eläketeollisuuden kanssa, mutta 55 triljoonaa Eurooppaa on, e, euroa on pelkästään eläketeollisuudessa, joten jonkinnäköinen rahasto. Tässäkin ehkä olisi hyvä. Kaikki eivät välttämättä ole samaa mieltä kanssani, mutta minä käsittelen näitä asioita faktojen pohjalta. Sitten muutamia pienempiä tarkistuksia. Minusta eh, tässä täytyy tehdä päätöksiä mikäli tarpeen eh, niin, että jos eh, yhteisön säännöt ovat epäjohdonmukaisia, niin täytyy tehdä päätökset niin, että ne ovat johdonmukaisia. Ja sitten eh, IOPen tulisi tukea kansainvälisiä elimiä myös. Se on välttämätöntä, jotta voimme huolehtia siitä, että tällä on eh, keskeinen säätelijän rooli myös globaalilla tasolla. Tällä tavalla kehitellään eh, näitä päätöksiä. Ja meillä on hyvin ajankohtaisia ja tärkeitä syitä vaatia tasapuolisia globaaleja sääntöjä. Tässä SEOPS on mukana CES, CEIOPS äh, on tässä mukana. Äh, kaikki nämä tarkistukset äh, on esitetty näihin alkuperäisiin mietintöihin ja en nyt tässä lähde tähän yhteiseen konsultoivaan komiteaan, koska siitä me olemme nähtävästi saaneet jo jonkinlaisen äh, konsensuksen, joka on mielestäni ihan terve. Ja minusta meidän täytyy tiukentaa ja saada parempi integroitu lähtökohta Euroopan tason valvontaan. Enkä minä usko, että sekään tapahtuu yhden yön aikana. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia sitten siirrymme rahoitusjärjestelmän vaktotason ja vakauden valvontaan ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisen Silviä. Ähm, Kiitos keskustelut, joita olemme pikaisesti käyneet jo siinä yhteydessä kerroin sel, sel, selkeimmistä kysymyksistä mietinnössä, no niin mitä erityisiä ongelmia ei tähän näyttäisi liittyvän joten en puhu pitkään. Ensinnäkin sen haluan äh, totea, että La Roserin äh, raportista äh, löytyy seikka, johon Euroopan komissio on jo puuttunut, eli se, että mikrotaloudellinen valvonta on siirretty Euroopan keskuspankin <clears throat> piiriin luonnollisesti kansallisten keskuspankkien avustamana – Joten eri kannoissa, joita olen yrittänyt käsitellä, näyttäisi olevan kuitenkin valistumassa pikemminkin Euroopan komission ehdotuksen puolelle enemmistö. Minun käsittääkseni meidän on löydettävä nyt tasapuolinen ratkaisu sille, että asiat on otettava esiin entistä avoimemmin. Tästä on saatu selkeitä merkkejä kriisin aikana, mitä nyt tulee taas luottamuksellisuuteen ja tietojen luottamuksellisuuteen. Siitä on luonnollisesti pidettävä kiinni ja, ja elimen on oltava myöskin riippumatona. Jos ajattelen viranomaisten edustajaksi, että oli nyt sitten kyseessä mikä tahansa ala, niin mielestäni henkilöt, joita ehdotetaan valvontaviranomaisen piiriin, kaikki on oltava riippumattomia. Mutta toisaalta meidän on mietittävä myöskin työnjakoa hallintoneuvoston ja ohjauskomitean välillä ja kuinka paljon väkeä minnekin asetetaan Toisaalta on mietitty sitä, miten tar- tärkeä, tarpeellinen mahdollinen sisäinen konsultoiva komitea voisi olla. Vai lähdetäänkö peräänkuuluttamaan ulkoista tietämystä esimerkiksi akateemisen maailman piiristä? Viime viikolla saimme tästä lisävalastusta ja itse olisin pikemminkin painottamassa sitä, että saisimme kansainvälistä akateemista tietoa ja, ja asiantuntemusta tästä asiasta, joskin luonnollisesti olen valmis ottamaan huomioon myöskin muiden eh, käsitykset. Sitten kolmas aihe liittyy siihen, onko syytä tehdä päätös nyt eh, tulevaisuuden eh, linjauksista valvonnan osalta vai odotammeko vielä tilanteen kehittymistä? La Rosierin raportissa käsitellään keskuspankin roolia ja Lafalusin pohjalta näyttäisi siltä, että pidämme kuitenkin kiinni kolmesta erillisestä viranomaisesta. Jos teemme päätöksen nyt, teemme tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä ja vaikeasti muutettavia päätöksiä. Esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua mahdollisesti meidän on nähtävä asia täysin uudelta kantalta ja, ja siksi aihetta on työstettävä rauhallisin mielin. Tänä aamuna keskuspankin mahdollinen tuleva varapääjohtaja – tuohon niin sanotusta Twin Peaks-valvontamallista ja hän näytti tukevan sitä, mutta se ei nyt kuitenkaan taas ole välttämättä se malli, mitä asiantuntijat ovat eniten suositelleet. Mutta niin kuin sanottu, koska me emme vielä ole nyt päättämässä mitään, haluaisin, että kaikki ottaisivat huomioon sen, miten tärkeästä päätöksestä on kyse. Olen, olen luonnollisesti tukemassa sitä, että Euroopan keskuspankki Frankfurtissa pitää kiinni omasta roolistaan, mutta systeemisen riskin komitean merkitys tulee olemaan mitä ilmeisemmin äärimmäisen tärkeä. Sitten vielä viimeinen asia liittyen mikrotaloudelliseen puoleen. Mielestäni meidän on nyt pohdittava eri erityisesti kiireellisimpiä ongelmakysymyksiä. Ja sitä silmällä pitäen riskien luokittelu on äärimmäisen tärkeä. sillä on äärimmäisen tärkeää, että vaikutukset. Ja, ja nimenomaan riskiluokittelun pohjalta voidaan tehdä määritelmät siitä, mitkä ovat kiireellisimpiä toimia ja mitkä vähemmän kiireellisiä. Joten vielä kerran äh, sanoisin, äh, että olen valmis käsittelemään asioita ja suhtautumaan niihin avoimesti, mutta äh, haluan kuitenkin varoittaa kaikkia sellaisesta suhtautumisesta, että joku maa esimerkiksi otetaan silmätikuksi. Tällainen lähestymistapa ei vie puusta pitkän Paljon on puhuttu myöskin Saksaa ja Yhdysvaltaa ja, ja Yhdistyneen kuningaskunnan mallista, mutta mielestäni asian ydin on nyt siinä, että meidän on tehtävä kaikki, mitä tehtävissä on, ettei uutta kriisiä synny ja veronmaksajat eivät uuden, uutta kertaa joudu viulujen maksajaksi. Um, thank you very much. Kiitoksia. <clears throat> Seuraavaksi eh, Euroopan järjestelmäriskikomitean komitean toimintaan liittyvien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille. Ja tässä on herra eh, Tremosa, joka on myös muissa kodissa varjoesittelijänä. Kiitokset. Lupaan puhua ainoastaan kaksi minuuttia, koska mietintöni on varsin lyhyt eh, luonnossa. Ja se liittyy neuvoston asetusehdotuksen jossa Euroopan keskuspankille annettaisiin tiettyjä erityistehtäviä, jotka liittyvät Euroopan järjestelmäriski kysymykseen. Tämä äh, ehdotus äh, liittää tiivisti yhteen järjestelmäriskikomitean ja Euroopan keskuspankin. Tässä mm, mielessä haluaisin esittää kiitokset eh, parlamentin jäsenille, jotka ovat eh, esitelleet minulle esimerkiksi asiantuntemusta kirjallisessa muodossa. Ja olen saanut käsityksen eh, <clears throat> nyt hintavakauskysymyksistä ja taas ja, ja finanssimarkkinoiden vakaudesta. Ja niin kuin tiedätte, näillä on merkitystä, jos systeemiriskiongelma aiotaan hallinnoida. Niin kauan kun eurooppalaista valvontaviranomaista ei ole olemassa, mielestäni keskuspankki on ainut riippumaton sekä immateriaalinen että moraalinen instanssi, joka tällaista harjontaa eurooppalaisesti voi harjoittaa. Tämä on siis minun kantani asiaan ja olen äärimmäisen tyytynyt siitä, että muutkin ovat osallistuneet tämän asian laatimiseen. Kaikki eivät ole samaa mieltä, mutta koska kerran rakennamme Euroopan unionia yksissä tuumi, niin ehdotan sitä, että Euroopan keskuspankille annetaan äh, <clears throat> tällainen äh, rooli mahdollisimman laajoissa äh, puitteissa. Omassa mietinnössäni on tarkistus, jossa esitetään, että systeemiriskivalvontakomitean johtaja käy Euroopan parlamentissa raportoimassa normaali toiminnan lisäksi, koska tämä asia osalta meillä on äärimmäisen merkittävä rooli. Minun mielestäni Dominik Strauskanin eh, selvitykset tässä valiokunnassa viime viikolla olivat eh, varsin hyviä. Mielestäni valvonta on parempa kuin, eh, kuin sääntely. Tätä kautta on mahdollista taata tehokkuus. Sitten taas tänä aamuna herra Konstansio muistutti meitä siitä, että <clears throat> Lissabonin sopimus ei anna Euroopan keskuspankille minkäänlaista valvonta roolia, joten tämä tilanne huolestuttaa minua jonkun verran ja, ja meidän kannattaakin nyt käyttää tilaisuus hyväksemme ja miettiä, millä tavoin tämä asia saadaan järjestykseen, koska mitä uutta mahdollisuutta ei enää tule. Jos 50 vuoden kuluttua törmätään samanlaiseen talouskriisin kuin mitä nyt on tapahtunut, niin jäsenvaltioille on annettava paremmat resurssit ja, ja liikkumavaraa enemmän mahdollisten <clears throat> ongelmien ja, ja tappioiden korjaamiseksi. Much. Now we move on. Kiitoksia. <clears throat> Sitten on vuorossa Euroopan valvontaviranomaisten toimivalta ja näiden ansionomaisten direktiivien muuttaminen. Esittelijä on Antolin. Presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Tässä äh, on, on, on kyse nyt useamman direktiivin äh, muuttamisesta toisin sanoen äh, sillä tavoin, että 11 eri sektorin kysymykset saatetaan yhteen ja niin kuin sanoin, kyse on arvopaperimarkkinoiden ja pankkien toimialaa säätelevät 11 eri direktiiviä, jotka pitäisi nyt koota yhteen. Koordinaatio viranomaisten välillä on tärkeää jo olemassa olevien viranomaisten eh, piirissä ja myöskin ennaltaehkäisevä eh, toiminta niin ikään pitäisi saada entistä paremmin koordinoiduksi Myöskin tekniset standardit ovat tässä yhteydessä keskeinen aihe. Siihen liittyen tarvitaan syvällisiä muutoksia, niin kuin herra Margai jo totesi. Neuvost- ehdotukset on, on, on luonnosteltu jo ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa ja niitä on käsitelty kahdesta näkökulmasta. Nyt kuitenkin sopimuksen voimassa olon pi voimassa ollessa meillä on enää ainoastaan yksi tarkastelutapa ja sitä kautta on löydettävä ratkaisu, joka kattaa sekä säädösten laatimisen että niiden toimeenpanemisen käytännössä. Komitologia käytännön puitteissa kyse oli enemmänkin Pues... Kahteen jakautuneesta eh, toiminnasta ja kuuleminen oli siinä yhteydessä eh, pain, enemmän painotettu. Nyt tämä yhden direktiivin ratkaisu perustuu siihen, että Lamfalyssin neljän asteen arkkitehtuuria käytetään pohjana, joskin eh, sieltä otetaan ainoastaan kakkostaso eli sääntelytaso ja kolmostaso – käyttöön. Aikaisemmin nämä oli toimia, jotka oli hajautettu kansallisten viranomaisten kontolle. Nyt halutaan kolmostasolle eurooppalainen viranomainen, jonka toiminta on myöskin äärimmäisen sitovaa. Mutta kun aiheeseen tarv- halutaan liittää myöskin tekniset standardit, tulee yhtälöstä aika monimutkainen, mutta Jotta saisimme ongelmat ratkaistuksi, olen laatinut aikamoisen määrän tarkistuksia ja pyrin niissä esittelemään kriteereitä, joiden nojalta lopulliset päätökset voidaan tehdä. En usko, että tähän liittyy mitään ylitsepääsemättömiä ongelmia. Kriteereitä on erityisesti teknisten standardien osalta aika paljon. Jos äh, kyse on nyt säädösmallista, minä siis edelleenkin käytän tässä jo kahteen jakautunutta mallia. Niin kuin äsken sanoin, kakkos- ja kolmossa tasot äh, on se, mihin äh, keskitymme, joskin tasoja on myöskin näiden molempien ylä- ja alapuolella. Mutta summa summarum, on olemassa paljonkin toimintoja, joita ei pidä käyttää näiden kaikkien tasojen läpi. Kakkos- ja kolmos taso riittänevät. Kakkonen on standardi taso ja nyt on päätettävä, mitkä säädökset sisällytetään tähän tason. Mielestäni sinne olisi saatava niin sanottu single rule book yksi ja yhtenevä sääntökirja, jos asian näin voi sanoa. Me tarvitsemme selkeät määritelmät ne kaikkia eri instansseja ja rahoituslaitoksia ja valvontalaitoksia varten. Toiseksi tarvitsemme myöskin vähimmäissä vaatimukset raportointivelvollisuudelle. Ei voida hyväksyä sitä, että yhdet raportoivat yhtä ja toiset toista. Kaikille on asetettava sama raportointivelvollisuus. velvollisuus koska standardisointi edellyttää tätä. Ja sen jälkeen ohjekirjasta on löydyttävä keskeiset säännöt, joiden mukaisesti rahoitusvalvontaviranomaiset toimivat. Nämä ovat luonnollisesti perussääntöjä, joita järjestelmä voisi ylipäätään toimia. Ja niin, tämä on siis tämä niin sanottu single rule book, joka on löydettävissä Lissabonin sopimuksen artiklasta 290. Siinä ei lähdetä muuttamaan keskeisiä elementtejä, vaan täydennetään olemassa olevaa tekstiä. Ja kolmostasolle jätettäisiin sitten toimenpano kysymykset. Niin kuin sanoin, tekniset standardit ja viranomaisten äh, laatimat standardit äh, on tässä jaettu ikään kuin kahteen eri tason. Kolmostasolta löytyvät ne äh, standardit, jotka edellyttävät myöskin sääntelyä. Mutta jotta tämä yhtälö saataisiin ratkaistuksi, on toimittava johdonmukaisesti. Itse olen pyrkinyt ryhmittelemään Euroopan komission hahmottelemia kriteereitä ja joihinkin olen tehnyt lisäyksiä. Jotkut ovat esittäneet tarkistuksiakin, esimerkiksi herra Gigol ja, ja muut. He ovat äh, siis halunneet täydentää omaa ehdotustani. Mutta niin kuin sanottu, lähinnä kyse oli kolmostasoon liittyvistä tarkistuksista. Käsittääkseni tähän koontidirektiiviin liittyvä luonnokseen ei, ei, ei sisälly mitään erityisiä ongelmia. Odottelemme kuitenkin vielä valiokunnan tarkistuksia, koska heillä on koontidirektiiviin liittyen tiettyä toimivaltaa. luonnollisesti myöskin tämä valiokunnan jäsenten esittämät tarkistukset ovat merkittävä osuus minun työhöni. Much. Kiitoksia. No niin. Nyt tässä on lista ensimmäiselle. Nythän on palannut Vicky Ford. Sorry about that. The, um, you get... Anteeksi vain. Tässä tulee hyvä kunto, kun ravaa ympäri parlamenttia käytäviä ja saleja. Ne oikeastaan tämän aika vaikea kommentoida tarkistuksia, joita ei ole vielä nähnytkään. Mutta ymmärrän kyllä, että, että tämä on sama taso kuin EFM. 100, 1567. Kuinka paljon? 1527. 1527. Jean-Paul on edelleen johdossa. It is incredibly. Tämä on uskomattoman tärkeä ja siksi on niin paljon ö, yhdenmukaisia näkemyksiä siitä, että valvontaviranomaisten täytyy toimia yhdessä ja me tarvitsemme yhteistä toimintaa. Se on todellakin Tämä on hyvin tärkeää, että meillä on paljon yksituumaisuutta näissä asioissa. Olen aina sanonut, että tämä on niin tärkeää, että, että, että sen, tämä tapahtuisi, täytyy tapahtua ensimmäisellä lukemalla ensimmäisessä käsittelyssä, koska muussa tapauksessa momentti katoaa. Ja siksi monet tarkistukset, joita minä olen esittänyt ja jota muut, jotkut muut kuin esittelyt yrittää päästä meitä lähemmäksi neuvoston kantaa, jotta sitten voitaisiin saada tämä juttu liikkeelle. Tämä on sitten ero siinä, kun jotkut ajattelevat tätä kehitysprosessina, ja minä pidän kovasti siitä, mitä on ehdotettu, että, että meillä oli tarkastuslauseekin parin vuoden päästä. No, me emme ole ottaneet neuvoston tekstiä sellaisenaan, mutta siinä on, siinä on aika paljon kehityslinjaa. Mut, muutama kohta, jossa olen istunut viranomaisten edustajien kanssa ja sanonut, että, että onko tämä esittelijän varsinainen irto sellainen, että, että, että saatte enemmän toimivaltaa vai vähemmän toimivaltaa silloin, kun puhutaan pankeista tai pankkien kanssa. Joissakin kohdissa esittelijät ovat sanoneet, että, että informaatio, tämä, informaatio, tieto täytyy saada automaattisesti julkiseksi ja se, mitä valvonta ja viranomaiset, muut viranomaiset sanovat, että se, niiden asema on voimakkaampi, jos niiden täytyy, jos voit sanoa, että minun on oikeus pakottaa sinut, siis äh, finanssilaitokset julkistamaan sen, ja jället äh, julkista, niin sinut pakotetaan julkistamaan. Ja silloin äh, näiden viranomaisten asema on vahvempi ja voimakkaampi kuin mitä automaattisesti, koska muussa tapauksessa ne eivät he haluavat oikeuden eikä velvollisuutta siitä viranomaiset. Toivoisin, että kuuntelette tätä, koska nämä ovat kuitenkin sellaista väkeä, jotka ovat, ovat, ovat rakentamassa tällaista sääntelyjärjestelmää. On monia sellaisia tarkistuksia, jotka antavat sen automaattisen julkistamisen asemesta oikeuden pakottaa laito, finanssilaitoksia julkistamaan. Se on aika mutkikasta, mutta näin se on kuitenkin tehty. No, Katsotaan sitten, miten muiden tarkistusten kanssa käy. Mutta ehkä me tässä lähestymme hieman neuvoston linjaa. Semminkin kun nämä asiat tulivat suoraan näiltä sääntelyviranomaisilta. Kiitos. Seuraavaksi Gunnar Höckman. Thank you very much. Um, um, first of all, I, I don't... Kiitos. Ensinnäkään en äh, ollenkaan kadehdi esittelijöitä, joiden täytyy nyt ottaa huomioon kaikki nämä eri tarkistukset, joita on lähes yhtä paljon kuin Goseen mietinnössä aikoinaan. Haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin meidän kokemuksemme tästä kriisistä on se, että se mitä me todella tarvimme, tarvitsemme on enemmän avoimuutta ja parempaa valvontaa rajojen ylitse. Ja tämä täytyy muistaa, koska kun puhutaan erilaisista tuotteista ja muusta, silloin me tavallaan lähdemme toisesta päästä liikkeelle. On tärkeämpää, että meillä on säännöt rajat ylittävästä toiminnasta, valvontaa. Ja jos meillä olisi ollut tämä, niin, niin me olisimme voittaneet jo monet niistä ongelmista, joita meillä on tänään vastassamme. Toinen asia, mikä on tärkeää, on se, että voimme varmistaa sen, että asiat toteutuvat. Ja kombinaatio siitä, että on pragmaattinen ja että pääsee mahdollisimman pitkälle, niin minusta tämä viranomainen on tärkeä, mutta tärkeää on myös se, että voimme luottaa siihen, mitä kansalliset viranomaiset tekevät ja kuinka asioita ratkaistaan kansallisella tasolla. Ja mitä tulee tähän rahastoon Euroopan tasolla, mielestäni tämä on todella suuri askel ja meidän pitäisi tässä nyt olla hieman varovaisia. En tiedä, eh, onko mahdollista toteuttaa tätä. Saman tavoitteen voimme saavuttaa myös niin, että eurooppalaisella viranomaisella on vastuu – huolehtia siitä, että kansallisella tasolla on varmistettu rahoitus kaikille niille sitoumuksille, mitä pankit ovat tehneet. Oli tämä nyt sitten alueellista eli Euroopan tasoista, niin että ne voivat itse ratkaista nämä ongelmat. Tällainen säännöstö olisi voinut hoitaa esimerkiksi tämän Islannin ongelman, missä meillä oli puutteita sekä säännöissä että valvonnassa. Joten tämä viestiksi esittelijöille. Kiitos. Thank you. Uh, next is... Kiitoksia. Seuraavaksi Nikola Potash. Eh, Kiitos. Muutama huomio ja hieman myös eh, epäröintiä. Haluaisin ottaa Margaion mietinnöstä. Tämä ajatus, että jaetaan nämä eri tasot, on hyvä. Ja että jokaisella tasolla on oma valvontajärjestelmä. Mutta epäröintini alkaa siitä, kun puhutaan eurooppalaisista korjausrahastoista. Ajatuksen minä kyllä ymmärrän, mutta se, että meillä olisi rahaa niille pankeille, jotka ovat systeeminen riski Euroopassa. Keskitason pankit jäävät siis tämän ulkopuolelle. Ja tämä minua jo askarruttaa. Ajattelin esimerkiksi Portugalia. Suurin pankkipetos liittyi pankkiin, joka, jolla on vain 2 prosenttia markkinoista, kansallisista markkinoista. Tämä on siis Portugalissa toimiva pankki. Ja valtiovarainministeri on sitä mieltä, että tällaisella pankilla ei voi olla mitään riskiä olla systeeminen uhka. No, pankit kansallistettiin ja, ja ongelmia ei ole vieläkään, valoa ei ole vieläkään tunnelin päässä nähtävissä. Ja jos meille tulisi nyt sitten tällainen eh, eurooppalainen korjausrahasto, en tiedä. Ja mistä tulisi tähän korjausrahastoon sitten nämä rahat? Ajatellaan nyt tällaista eh, rahastoa, joka koskisi, okei, okay, vain isoja pankkeja. Ja se rahoitetaan suurten pankkien omista tuloksista. Mutta eh, millä kriteereillä tuollaista rahastoa sitten käsitellään ja hoidetaan? Haluaisin tietää, mistä me konkreettisesti oikein puhumme tällaisen rahaston yhteydessä. Ja sitten haluaisin vielä ottaa yhden asian esiin, joka liittyy siihen, mitä kollega Vula sanoi. Minä kannatan mahdollisimman paljon konvergointia, eli Euroopan keskuspankin valvontaa. Kaikki, mikä liittyy yleisiin, yleiseen valvontaan, johtaa tietynlaisiin ongelmiin makro- valvonnan kanssa ja omien rakenteiden laajentamisen kanssa. Ja minusta me olemme tässä nyt luomassa aivan liian raskasta rakennetta, rakennetta, jolla ei ole tarpeeksi vastuuta. Right, just so people... No niin, jotta tiedämme, missä me olemme. Seuraavat puhujat. Cool, Mrs. Lulling, Mr. Koslik, Mrs. Jury, Uh, Mr. Sanchez Prezedo wants to come back in again on other things, and then Mr. Pitella. So, and then we'll... Ja sitten palaamme esittelijöihin, jotka haluavat puhua vielä. Aloitamme uuden listan muutenkin. Wortman Kohl. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa ihan yleisistä huomioista Margaion mietinnöstä liittyen pankkien valvontaan. Ja ihan kuten edellisellä kerralla pyytäisin teitä pitämään kiinni tästä tavoitetasosta. Kollega Skinner ja muutkin tietävät, että tällä tavalla vain me saamme neuvoston liikkeelle. Emmekä me voi saada kaikkea lävitse tietenkään, mutta on tärkeää, että me osoitamme enemmän päättäväisyyttä kuin neuvosto. Mutta sen lisäksi on tärkeää, samoin kuin kollegat täällä ovat jo sanoneet, kun on kysymys eurooppalaisesta valvonnasta ja valvontatehtävien keskittämistä, silloin täytyy olla myös eurooppalainen kustannusten jakojärjestelmä siinä rinnalla. Näiden kahden täytyy olla tasapainossa. Ei voi olla niin, että eurooppalainen valvontaviranomainen puuttuu tai sen täytyy puuttua asioihin, mutta että tämä asia on huonosti säädelty. Minun mielestäni tämä johtaisi siihen, että koko viranomainen joutuisi hankaluuksiin. Meidän täytyy kyetä myös kuormituksen jakamiseen. Eikä voi olla niin, että tämä tietenkään heti astuu voimaan, mutta tärkeää on, että tämä direktiivi Äh, vietäisiin niin pitkälle äh, että neuvostossa, että me saisimme jotain aikaiseksi ja pääsisimme käynnistämään. Mitä tulee sitten ESA-tehtäväpakettiin, äh, niin minun mielestäni rahoituslaitosten ähm, valvonnan lisäksi niin pitäisi olla myös muuta mukana erilaista valvontaa liittyen kaikkeen toimintaan. Tämä on minusta todella laaja kenttä ja en oikein ole varma nyt sitten siitä, millä tavalla tehtävät jaetaan eh, Euroopan keskuspankin kanssa. Ja jos on kysymys esimerkiksi maksuliikenteen valvonnasta, hintojen valvonnasta, lainojen saatavuudesta, niin eikö olisi parempi, että nämä asiat jätetään johdonmukaisesti keskuspankille, EKPlle? Sitten mitä tulee Gigoltin mietintöön, minä olen EPPn varjoesittelijä siinä. Minusta me olemme aika lailla samalla äh, linjauksella, mitä tulee äh, tällaisiin hätätilanteisiin, niin, että rajoitetaan näitä lausekkeita mahdollisimman pitkälle, eikä lähdetä tässä suostumaan brittien toiveisiin. Siitä me olemme hyvin pitkälti samaa mieltä. Haluaisin kuitenkin ottaa vielä kaksi asiaa esiin. Ensinnäkin te ehdotitte kieltoa tiettyjen tuotteiden kauppaan. Me olemme puhuneet tästä myös bilateraalisti ja minä olen yhä vielä epäröivä tämän ratkaisun suhteen, koska eihän tässä ole nyt kysymys niinkään näistä tuotteista itsessään, vaan se tapa, millä tuotetta käytetään, kuinka laajasti sitä käytetään, joka voi johtaa tällaisiin epätasapainoihin. Eikä niinkään siis ole kysymys itse tuotteesta. Eikö olisi parempi tilanne, että parannetaan äh, valvontaa näissä finanssilaitoksissa niin, että ne kykenevät arvioimaan nämä tuotteet myös tarpeeksi kriittisesti? Eikö se olisi parempi tie? Sitten äh, vielä asia, joka liittyy siihen, että äh, eurooppalainen valvontaviranomainen voisi viedä asian kansalliseen tuomioistuimeen. Tämä on asia, josta minulla on ongelmia. Joten tämä ihan nopeasti vain minun huomioni. Mrs. Lulling. Rova Lulling. Euh, euh, euh, Kiitos puheenjohtaja. Olen varjoesittelijä HPPstä. eurooppalaisen systeemiriskikomitean perustamiseen. En nyt halua jäädä käydä kaikkia tarkistuksia läpi. Ikävä, ettei esittelijä ole paikalla, mutta joka tapauksessa hänen ehdotuksensa aiheuttaa jonkun verran päävaivaa. Jotkut ehdotuksista voi hyväksyä, mutta ja jotkut sinänsä ovat ihan raikkaita ajatuksia. Mutta niin kuin tiedetään, Euroopan parlamentin on tuotava kunnianhimoiset hahteensa esiin – ja siinä mielessä olen hänen kanssaan samaa mieltä. Rouva Goulard haluaa välttämättä laajentaa edustuksellisuutta eurooppalaisen järjestelmäriskikomitean piirissä. En minä sitä periaatteessa vastusta, mutta jos kaikki sanovat, että joo, samaa mieltä ollaan, niin emme pääse sit sillä tavoin kovinkaan pitkälle. Avoimuushan on nyt trendi. Ja voinkin todeta melko vakavasti sen, että avoimuutta on kuitenkin jonkun verran säästeltävä. Ei tässä mistään hegemoniasta ole kysymys, mutta jonkunlainen arvojärjestys, marssijärjestys on kuitenkin hyvä säilyttää, koska se on keskuspankki siis ainut eh, Euroopan unionin toimielimistä, joka on osoittautunut eh, hyvinkin vakavahenkiseksi. Euroopan eh, parlamentin ehdotukset ovat kunnianhimoisempia kuin Euroopan komission ehdotus. Ja mielestäni ne ovat pikemminkin yhteisöllisiä kuin kansallisia luonteeltaan. Euroopan järjestelmäriskikomiteasta ei saa missään tapauksessa tehdä EKPlle eh, e eh, kilpailijaa, koska jos näin käy, niin silloin eh, toimielinten välinen kissanhännänveto olisi aika hankala ja, ja sietämätön tilanne, kun muutoinkin jo valtaa on hajautettu. Sitten Larosierin äh, raporttiin liittyen voin todeta sen, että se on työmme perusta. Kaikki ovat äh, siitä samaa mieltä. Kaikki perustuu kuitenkin hyvin äh, hauraaseen tasapainoon. Ja, ja siksi meidän onkin mietittävä asiaa kokonaisuutena. Mikrovalvonta tulee joka tapauksessa olemaan kansallispohjaista ja makro tasovalvonta taas, sen on väkisinkin oltava Euroopan laajuista. Jos näitä asioita nyt lähdemme purkamaan erikseen, niin, niin tämä on mielestäni keskeisin periaate. Voin siis hyväksyä tietyn tyyppistä avoimuutta, mutta en kuitenkaan vihreitä ja demareiden esittämää periaatetta. Sanoin, että voi jonkun verran siis hyväksyä. Emme me ole mitenkään itsepäisiä ja hakkaa päätämme seinää. Mutta toivon, että ruokulat ottaa myöskin meidän ryhmämme ja kannan huomioon. Ja sitten vielä yksi asia liittyen herra Margajo mietintö. Päätöksentekoprosessi on minulle äärimmäisen tärkeä. Ja jos äh, Skinner ja Gigoltin mietintöjä voinkin äh, tukea, niin äh, kollega Margaio, joka sanoo, että yhteispäätösmenettely suosisi suuria jäsenmaita, viittä kuutta jäsenmaata ja, ja asettaisi taas toiset jäsenmaat epäoikeudenmukaisen asemaan. Kaikki jäsenmaihin liittyvät päätökset ovat tärkeitä ja siksi olisin mieluummin tukenut sellaista mallia, että yksi ääni per yksi jäsenmaa. Oli sitten kyseessä home tai host, mutta Lopulta voin kuitenkin todeta tukevanikin Koltia Skinnerin esittämiä äh, kompromisseja. Mutta 30 tarkistus on tarkoitettu teille, herra Margajo. Herra Koslik. Áno, ďakujem pekne, pani predsedajúca. V mnohých veciach súhlasím veľmi... Kiitos puheenjohtaja. Monessa suhteessa minä kovasti arvost. Olen samaa mieltä Rova Lullingin kanssa. Neuvosto ja parlamentti ovat lainsäätäjiä tässä rahoitusvalvon, raha, finanssi- ja maailman valvonta-asiassa neuvostossa sopimuksen oli vaikea päästä Kaikki parla- Euroopan parlamentin tekemät tarkistus äh, vaarantavat tämän tasapainotilanteen neuvostossa. Ja äh, näin ollen onkin äh, todennäköistä, että sopuun jäsenmaiden, hallit- jäsenmaiden hallitusten edustajien kanssa on vaikea päästä. Olen neuvotellut Slovakian äh, valtiovarainministeriön pankkijärjestön äh, ja keskuspankin edustajien kanssa. Äh, siellä ollaan pitkälti samoilla linjoilla ja minusta ne kyllä heijastelevat myös pienempien maiden näkemystä lainsäädännön tärkeistä asioista, joilla sitten, joita sitten mahdollisesti ollaan muuttamassa. Minä sympatiseeraan useita ehdotuksia, joita on lisätty parlamentin papereihin, mutta meidän täytyy olla realistisia. Niitä vastustetaan jäsenvaltioiden tasolla. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, mutta jäsenvaltiot ovat aikovat pitää tätä perusteettomana interventiona niiden asioihin ja oikeastaan kohtuuttomana, kun ajatellaan näitä tavoitteita. Finanssimarkkinoiden valvonta ei minusta ole mikään kunnianhimon kysymys, vaan minä katson kyllä, että meidän täytyy yhdistää kunnianhimoa realiteetteihin ja vastuuseen. Ja <clears throat> olen nähnyt Äh, äh, Slovakian äh, instituutioiden taholta ja varmastikin jäsenvaltiot ja kansalliset viranomaiset äh, säilyttävät valvontavaltansa näihin instituutioihin nähden. Ne eivät halua kielteisiä finanssivaikutuksia kansallisiin markkinoille sen myötä, että toimivalta siirrettäisiin Eurooppaan. ECOFin joulukuussa sopi puitteista valvontaelinten keskeneistä suhteista ja pari muuta asiaa vielä. Esan pitäisi tehdä päätöksiä yksinkertaisen enemmistön pohjalta, jolloin yhdellä jäsenellä on yksi ääni, eikä kannata myöskään määräenemmistöpäätöksentekoa neuvostossa ja tästä jäsenvaltioissa pidetään kiinni, ja tästä näyttää syntyvän konflikti Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. On useitakin samankaltaisia tapauksia ja yritän nivoa ne yhteen ja lähettää ne esittelijöille – viestintää on jäsenvaltioiden ja parlamentin välillä, ja ymmärtääkseni useimmat pienet valtiot ja eräät suuret, suuret valtiot ovat, ovat kovasti samoilla kannoilla, niin kuin on jo pitkään tapahtunut. Tämä on näkynyt myös Euroopan komissiossa. Rova Thank you, Madam Chair. Um, in, Kiitos puheenjohtaja. Pyytäisin teitä miettimään tarkistuksia, jotka me yhdessä kollegoiden kanssa esitimme, ja ne liittyvät kolmeen asiaan. Ensinnäkin me haluaisimme vahvistaa viranomaisten itsenäisyyttä, me haluaisimme eh, vahvistaa myös näiden viranomaisten edustavuutta ja sitten haluaisimme pitää parlamentin osan vahvana, valvonnan vahvana näiden viranomaisten suhteen. Ja nyt kuvailen sitten yksityiskohtaisesti meidän tarkistuksemme. Me haluaisimme, että vahvistetaan edustavuutta. Tiettyjen jäsenvaltioiden äh, Ähm, näkyvyyttä tai edustavuutta äh, hallintoneuvostoissa. Me haluaisimme eh, edustajia sekä vanhoista että uusista jäsenvaltioista. Ja mitä tulee riippumattomuuteen, koskapa on kiinni komissiosta hyväksyä tämä hallintoneuvos ei komission ei tarvitse olla edustettuna lainkaan siellä. Ja tämä vahvistaisi näiden viranomaisten itsenäisyyttä. Ja mitä tulee sitten Euroopan parlamentin rooliin, kun nimetään henkilöitä näihin viranomaisiin. Mm-hmm. Sitten haluaisin puhua tästä järjestelmäriskikomiteasta. Meillähän oli Trichet täällä eilen ja alkuperäinen ehdotus ei ole kovinkaan selkeä tähän hallintokomitean kokoonpanoon, joten sen vuoksi me olemmekin ehdottaneet selkeästi, että edustajat sekä euroalueen sisältä että ulkopuolelta – otettaisiin tähän ohjauskomiteaan. Haluaisimme, että EKP ja kansalliset keskuspankit olisivat viranomaisten toimien kohteena. Ja näiden viranomaisten velvollisuudet pitäisi muotoilla sellaisella tavalla, että ne eivät johda liialliseen hallinnolliseen taakkaan. Um, I'm, I'm saving Kiitoksia ja säästän esittelijät loppuun. Sitten edustaja Pitella. Grazie Presidente. Considera... Kiitos puheenjohtaja. Ottaa huomioon, että kädenvääntö on jo parlamentin ja neuvoston välillä suoritettu, joten niinpä meidän pitää nyt pyrkiä mahdollisimman laajaa sopuratkaisuun. Olen kuunnellut täällä muiden sanomisia ja näyttäisi siltä, että muutkin ovat samaa mieltä. Emme kuitenkaan halua antaa periksi yhtä mm, senttiä koskemme äh, suostu siihen, että otetaan takapakkia. Silloinhan Euroopan kansalaiset eivät äh, ymmärtäisi Euroopan parlamentin äh, löysää suhtautumista, <clears throat> eli sen tyyppistä suhtautumista, mitä neuvosto yleensä harjoittaa. Nyt omat tarkistukseni, joita olen laitanut runsaan lukuisesti, suuri osa niistä liittyy komitologiaan ja säädöskysymyksiin. Tarkistusteni tarkoituksena äh, on pyrkiä siihen, että viranomaisten muuttamat tekniset standardit äh, joutuvat äh, enemmän tai myöhemmin komissiokäsittelyyn. Parikymmentä tarkistusta liittyy Euroopan järjestelmäriskikomitean työhön sillä voi olla sinänsä tärkeä rooli. Se voi esimerkiksi toimia tiedonannon koordinoijana eri kansallisten viranomaisten välillä. Sama pätee myöskin päätöksiin, jotka liittyvät äh, ristiriitakysymysten ratkomiseen. Mielestäni päätösten on oltava sitovia, jotta oikeudellinen turva ja, ja vakaus voidaan taata. Viranomaisten on pystyttävä ratkomaan kaikki mahdolliset epäjohdonmukaisuudet äh, sääntöjen soveltamisessa. Sitten 22 artiklaa liittyen äh, toteaisin sen verran, että investoijien äh, toimia on myöskin pystyttävä takaamaan. Tämähän on kai lopulta järjestelmäriskikomitean <clears throat> tehtävä ydin. Sitten vielä aivan lopuksi pari sanaa äh, <clears throat> turvalausekkeesta. useampaa otteeseen olen jo todennut ja tuon sen vielä kerran. Jäsenvaltioiden oma vastuu on äärimmäisen tärkeä ja jollei siitä pidetä kiinni, äh, voi käydä niin, että valvontaviranomaisen toiminta hankaloituu eikä sitä pystytä enää takaamaan. Peräänkuulutan myöskin johdannaismarkkinoiden osalta entistä suurempaa varmuutta ja <clears throat> sitä, että toimet jaetaan tasapuolisesti kaikkien kesken. Hyvä. Kiitoksia. Sitten Elisa Ferreira. Ehm, muito obrigada, senhora Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minulla oli kolme tyyppisiä kysymyksiä ja tässä yhteydessä on mm, nyt ehkä tärkeää ottaa nämä kaikki yhteen kokoisuutena esiin. Cross-border banking crisis resolution on kysymys, jota herra Karsia Margaio on käsitellyt ja toivon, että hän ottaa nyt minun ehdotukseni huomioon. Tarvitsemmeko tällaista komiteaa Euroopan eurooppalaista järjestelmäriskikomiteaa. Varmaan näin on, mutta Erityisesti cross-border-toimintaa silmällä pitäen mielestäni voisi olla parempi säilyttää kolme erilaista järjestelmää ja pitää niitä yllä. Toinen kysymykseni liittyykin äh, sinänsä äskeisen asian, mutta kun äh, asia on varsin äh, monimutkainen. Mielestäni meidän pitää pohtia myöskin vakuutusviranomaisen toimintaa, mihin se sijoittuisi, olisiko osa, se osa pankkivalvontaviranomaista vai, vai olisiko sillä jonkunlainen task force-status. Ja mikä sen, mikä sen toimenkuva olisi, mistä se, mit, mitä se tarkastelisi. Olisiko se pankkietujen mukainen viranomainen vai mahdollisesti sijoittajien etuja vaaliva viranomainen? Jos käymme keskustelua järjestelmäriskikomiteasta, meidän on ensin oltava varmoja siitä, että oikeudellinen perusta on myöskin kunnossa ja kaikki mahdolliset tulkintaongelmat saada vältetyksi. Se tarkoittaa sitä, että harmonisointia on lisättävä ja näyttäisi siltä, että tätä asiaa ei ainakaan tässä vaiheessa vielä ole saatu ratkaistuksi ja pyydänkin teiltä nyt siihen vastausta. Entä sitten minkälainen ajatus teillä on maksuista? Olisivatko ne jonkinlaisia risk-based maksuja ja, ja toimenpiteitä vai onko tarkoituksena toimia Baselin komitean suositusten mukaisesti vai, vai mikä tässä olisi pohjana? Ja sitten ottaisin esimerkin Espanjasta. Espanjassa on nyt tällä hetkellä käynnistetty kansallinen säätiejärjestelmä. Sieltäkin löytyy yrityksiä, jotka ovat törmänneet järjestelmän riskiongelmaa. Mikä olisi kansallisten järjestelmien ja eurooppalaisen järjestelmän rooli, millä tavoin ne toimisivat yhdessä ja, ja millä tavoin muut kansalliset järjestelmät liitettäisiin tähän. Tietenkin tärkeää on, että me lähde nyt näpertelemään yksityiskohtien kanssa, vaan saamme aikaiseksi suuret linjat kattava ratkaisu. Swinburne. No niin, sitten Case Swinburne. Thank you, Madam Chair. And we, like many of the groups, have actually tried to take a... Kiitos, äh, puheenjohtaja Olemme yrittäneet tässä pitää johdonmukaista linjaa kolmen valvojan ja EKPn kesken ja tarkistuksemme ovat tämän suuntaisia. Haluaisin oikeastaan vain, että valiokunta esittelijöidensä kautta näkisi myös seuraavat vaiheet, koska minä uskon, että tilanne tästä tulee vielä kehittymään. Samoin kuin kollegatkin täällä, niin haluaisin tai sitä, että EKP tukee ISABn ja äh, valvontaviranomaisten äh, perustamista. Ja me tuemme myös tällaista yleistä äh, sääntökirjaa. Mitä sitten tulee aikatauluun 2011 alkuvuodesta? Sen vuoksi on tärkeää, että nämä mietinnät näin varhaisessa vaiheessa pysyvät mahdollisimman yksinkertaisina. Meillä on kaksi estettä, jotka on vielä ylitettävä. Kuten olen aikaisemminkin sanonut, eh, niin tällä rahastolla, eh, korjausrahastolla, eh, se, sen perustaminen tulee hidastamaan tätä koko prosessia. Tällaisen rahaston, useiden miljardien euron rahaston perustaminen ei mene nopeasta, nopeasti. Ja mitä sitten tulee näihin valvontaviranomaisiin, toimeenpano tapahtuu parhaiten paikallisten viranomaisten kautta. Heillä on asiantuntemus ja henkilökunta ja he kykenevät sillä tavalla toimimaan äh, valvojina ja olemaan yhteydessä Euroopan tasolle. Ja me uskomme tähän, mitä Skinner sanoi, evoluutio, ei revoluutio. Joten äh, annetaan äh, neuvoston nyt selvitellä näitä toiminnallisia ongelmia ennen kuin niille vieritetään liikaa vastuuta. Olin Troikan kokouksessa viime viikolla ja silloin eräs kollega sanoi minulle, että ECR on nyt oikeastaan jo uusi, sillä on uusi tehtävä, se on oikeastaan neuvoston edustaja jo. No, minua nauratti tämä kovasti sen vuoksi, että Äh, on erittäin tärkeää, että me saamme tämän lävitse ensimmäisessä käsittelyssä. Ja se tilanne, mikä meillä tällä hetkellä on tarkistustemme suhteen ja se, missä neuvostot ovat, niin siinä on valovuosia välissä. Joten minä uskon, että meidän täytyy nyt saada viranomaiset toimimaan niin, että meillä on vastuullista valvontaa se on minulle prioriteetti ja sen jälkeen voimme katsoa, minkälaisia toimivaltuuksia me niille annamme, kunhan ne saadaan toimimaan. Joten vaikka me muuttaisimme ECR, niin kuitenkin meidän täytyy tehdä parhaamme saadaksemme tämä lävitse ensimmäisessä käsittelyssä. Äh, kiitos sitten, Kiitoksia. En ole varjoesittelijä, vaan se on pikemminkin Thomas Hendel, joka ei kuitenkaan päässyt tänään tänne. Hän pyysi sitten minua puhumaan tai esittämään muutaman huomioon hänen puolestaan, jota nyt aion tässä tehdäkin meidän tarkistuksemme haluavat sitoa kansalaisyhteiskunnan laajempaan yhteistyön valvontaviranomaisten kanssa. Tästä on tarkistus tehty. Ja ammattiliitot kaipaavat erityisesti riippumattomuutta. Ja, ja tätä ajankohtaista kriisiä ei ole pankissa riittävästi pystytty ennakoimaan – ja meidän tarkistuksemme yrittävät lisätä parlamentin valvontamahdollisuuksia. Me tuemme tätä linjausta näissä mietinnöissä, mutta riittämättömät viranomaiset mahdollisuudet, niitä kritisoidaan ja myös niiden sitomista EKPtä me suhtaudumme siihen kriittisesti, koska siellä ollaan kuitenkin osittain vastuussa kriisistä. Ja me periaatteessa asetamme kyseenalaiseksi tämän viranomaisrakenteen. Se on tullut esille aikaisemmissa puheenvuoroissa. Me olemme me kysymme, että onko mielekästä sijoittaa nämä viranomaiset kolmeen paikkaan. Ja lopuksi me tuemme yhtäältä sitä Sven Gigoldin ehdotusta, että jo, jo, jonka mukaan valvonnalla täytyy olla mahdollisuus saada vaaralliset tai myrkylliset äh, finanssituotteet kiellettyä. Tämä on perusteltu äh, kollega Lambertin suulla äh, erässä kokouksessa sitä voimme tukea. Ja me periaatteellisella tasolla haluamme kieltää tietyt, tietyt finanssituotteet. Ja me edelleenkin toimimme tällaisen, finanssi, tällaisen transaktioveron puolesta, käyttöönoton puolesta – että tätä Thomas Hendel pyysi minua lausumaan täällä. Kiitoksia kuuntelemisesta. No niin, ja sitten seuraavaksi esittelijät. Esittelijät, jotka haluavat, niin ilmoittakaa. Tiedän, että Antonin ja Sven ja, ja muutkin. Sí, gracias, presidente. le, le agradezco que me haya... Kiitos. Pyysin puheenvuoroa mutta ei minun sinänsä ole enää kommentoitava mitään tarkistuksiin liittyvää, koska kukaan ei esittänyt mitään suoraa kysymystä minulle. Itse tein tarkistuksia muiden laatimiin ehdotuksiin ja haluan peräänkuuluttaa hieman pidemmälle menevää lähestymistapa varsinkin herra Margaion mietintöön. Nyt miksi näin on, niin siis minä sinänsä tydän musiikista, mutta sanollakin on merkityksensä. Ja siksi tarvittaisin johdonmukaisempaa tekstiä, jossa myöskin poliittinen vuoropuhelu otettaisiin enemmän huomioon. Ja tarkoitan tällä vuoropuhelua nimenomaan neuvosto ja parlamentin välillä haluaisin myöskin ottaa finanssin toimintaan liittyvä kestävä, kestävyyden periaatte jollakin tavoin mukaan. Se pitäisi suoranaisesti mainita, koska sillä on merkitystä nimenomaan pitkäaikavälin sääntelyllä. Jos lähdemme tarkastelemaan asiaa reaalitalouden kannalta, on selvää, että tämä kestävyyden periaate pitäisi ottaa yhteiseksi nimittäjäksi. Lisäksi meidän pitäisi myöskin miettiä sitä, mitä eurooppalainen rahoitusvalta ylipäätään tarkoittaa. Tiedämme, että kyse on siis eurooppalaisista suuria <clears throat> yrityksiä valvovasta viranomaisesta, mutta toisaalta meillä on myöskin olemassa kansan, kansalliset viranomaiset ja kansalliset yritykset. Miten tämä koko järjestelmä aiotaan linkittää yhteen? Eli Euroopan unionin ja kansallisen viranomaisen yhteen sopivuus, miten se toimii käytännössä? Me saa hyväksyä sitä, että mikään instansseista joutuu ikään kuin lapsipuolen asemaan koska kerran finanssimarkkinatkin äh, toimivat äh, Euroopan laajuisesti. Sitten vielä eräs seikka, joka on mielestäni äärimmäisen tärkeä. Nimittäin emme äh, halua hyväksyä sitä, että kyse on pelkästään teknisestä valvonnasta. Baselin paperissa todetaan, että että pankkivalvonta liittyy tietysti siihen, että lain kiireitä noudatetaan, mutta myöskin likviditeetti ja maksukykyisyysvalvonta on tärkeää. Nyt meidän onkin, otet, onkin otettava huomioon se, mitkä kaikki sektorit otetaan äh, mukana eurooppalaisessa valvonnassa. Äsken puhuttiin järjestelmäriskikomiteasta ja sen työstä. Se on tietenkin välttämätöntä, mutta muitakin osia voidaan tähän lisätä. Me haluamme tietysti tehokasta ja, ja kaiken kattavaa valvontaa. Mutta mitä tuo äsken mainittu Single Rule Book, yksinä, yksi, tai yhtenäinen ohjekirja pitää sisällään? Kukaan ei oikeastaan tule, ole kertonut meille, mihin se pyrkii ja, ja minkälaisia sääntöjä sieltä on löydettävissä. Mielestäni sen olisi pikemminkin oltava luonteeltaan sellainen, että se antaa toimintaohjeet ja, ja selvittää, miten asioita pannaan täytäntöön käytännössä. Eli niin kuin sanoin, kyse on äh, lain äh, noudattamisesta, mutta sitä silmällä pitäen tarvitaan käytännön ohjeita. Pankkiviranomaisen äh, suora valvonta on mielestäni yksi avainkysymyksistä, jos kerran halutaan saada jotain aikaiseksi. Nämä kaikki kysymykset pitäisi määritelmä aika tiukasti, koska ainoastaan sitä kautta on mahdollista saada aikaiseksi turvallinen ja, ja kestävä tilanne. Mielestäni viranomaisten olisi oltava myöskin äärimmäisen riippumattomia, varsinkin jos puhutaan teknisistä standardeista. Jos niitä tarkastellaan eh, eh, säädösten valossa tarvitaan eh, korkeampaa valvontaa ja kansallinen valvoja ei enää riitä. Sitä paitsi sitovuuden periaate on myöskin jollakin tavoin ratkaistava. Kuulemista tarvitaan, sen on oltava entistä avoimempaa. Ja luonnollisesti meidän on otettava kaikki asianosaiset kuluttajat, kansallisjärjestöt ja muut mukaan tähän kuulemiseen. Sinänsä uskon, että löydämme esittelijän kanssa äh, ratkaisun äh, avoimiin kysymyksiin, mutta niin, mitä tämä suora valvonta oikeastaan tarkoittaa? Ajattelemmeko nyt Euroopan unionin piirissä toimivia riippumattomia toimijoita? Mihin me haluamme sijoittaa nyt tämän niin sanotun suoran valvonnan? No, Su jos ajattelemme nyt Euroopan unionin tai jopa liikennettä, niin Euroopassa löytyy 25 suurta pankkia. Onko tarkoitus nyt valvoa esimerkiksi näitä pankkeja vai, vai selvittää tähän kaikki? Emme voi lähettää tämä asia nyt, asian käsittelyä hamaan tulevaisuuteen. Meidän on identifioitava myöskin kaikki ne instanssit, joita aiotaan valvoa. Lisäksi mon, mon, multilateraalinen suhtautuminen on aivan välttämätöntä tällaisessa tilanteessa – ja, ja sitä vaitsi, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, meidän on mietittävä, mitkä pankit ovat luonteeltaan sellaisina, että ne tarvitsevat tiukkaa valvontaa. Jotain lisäarvoa on löydettävä. Ja sitten äsken mainittu apu tai tuki rahasta, josta puhuttiin, mistä voitaisiin saada korvauksia ja niin poispäin, se on tärkeä. Ja sen on oltava eurooppalainen, eurooppalainen takuurahasto, jos asia voida näin sanoa. Mutta senkin linkittäminen kokonaisuuteen on avoin kysymys, joten tämä edellyttää vielä aika paljon työtä. Herra Margaio on varsinkin, varsin kokenut mietintöjen laateja ja yleensä hän suhtautuu avoimesti asioihin, joten toivon, että hän ottaa minunkin ehdotukseni lukuun. Kiitos. Siellä Markaio voi voy a hacer te, omaa työtä nyt. Muy brevemente. Yritän vastata todella lyhyesti nyt kaikille, jotka ovat kysymyksiä esittäneet Herra Eskinnelle et, et, erityisesti. EPPn äh, lähestyminen on äh, edistyvä ja kehittyvä eteenpäin menevä mutta se, että lähdettäisiin tekemään muutoksen vaan muutoksen takia, niin ei siinä ole mitään järkeä. Teidän, te, teidän oma maan edustaja totesi minulle, että tällainen pankkivalvontaviranomaisen perustaminen on loistava ajatus. Se, se siitä. Nyt sitten tämä vakuutus ja vakuussäätiö Minulla ei nyt välttämättä ole tarkkoja lukuja tilanteesta. Olen kuitenkin löytänyt jonkun verran lukuja. Tappiot ovat olleet osuudelta yksi kuusosa, yksi kuudesosa jos puhumme nyt äh, pankeista, ja, ja, ja taas äh, vakuutusalalla tilanne on ollut paljon vaikeampi. Entä sitten systeemiriski, äh, ky- kysymys niissä niissä yhteyksissä, joissa on törmätty järjestelmäriski, on ollut kyse esimerkiksi erästä hollantilaisesta suuresta pankista ja toisaalta myös eräästä Lontossa sijaitsevasta rahoituslaitoksesta, joihin ei kuitenkaan kumpaankaan sovellettu esimerkiksi Britannian tapauksessa suoraa brittilainsäädäntöä. Ja samantyyppisiä lukuja voitaisiin löytää muistakin esimerkeistä. Sitten jotkut sanovat, että neuvostokanta kantaa hyvä, no selvä asia lienee, että komission ehdotus tuli jo kerran vesitetyksi neuvoston piirissä ja, ja sitä on tietysti sellaisena helpompi tukea. Neuvostossa on kysymys siitä, että eurooppalaisen viranomaisen toimivaltuuksia vähennetään. Ja jotta näin voitaisiin tehdä, ollaan taas luomassa uutta lauseketta, jossa ainakin britit taas, jonka kautta britit saisivat ratkaisua omaa tilanteeseensa. Mutta niin kuin La Rorserin raportista käy ilmi, tällaiset turvalausekkeet eivät ole kylläkään kovin hyvä ratkaisu. Sitten puhuttiin kriisistä ja kriisihallinnoinnista ja, ja niin poispäin. Siihen on löydettävissä montakin ratkaisua. Lehman ja Irlannin tapaus ovat yksi esimerkki. Siis Islanti ja, ja Lehman. Jos niistä nyt puhutaan, niin niihin liittyen löytyy ainoastaan kaksi ratkaisua. Joko joko kyseisen maan viranomaisilla annetaan entistä enemmän toimivaltuuksia, jos äh, niille annetaan enemmän toimivaltuuksia, se tarkoittaa sitä, että eurooppalainen äh, kattavuus äh, voidaan unohtaa ja samoin myöskin eurooppalaiset finanssimarkkinat voidaan saman tien jättää syrjään, koska jollei eurooppalaista valvontaviranomaista tällaisessa tapauksessa voida ajatella käytettäväksi, niin, niin koko asia jää vaille ratkaisua. Mielestäni eurooppalaisen pankkivalvontaviranomaisen tehtävä olisi juuri tällaisessa tilanteessa paikalla. Toiseksi vielä muutama seikka liittyen niin, eli niin kuin Orwell sanoi, me olemme kaikki tasa-arvoisia, paitsi että jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Eli tämä pätee myöskin nyt tähän pankkivalvontaviranomaiskysymykseen ja Lehmanin äh, tapauksen. Jos äh, eri instanssit äh, joutuvat vararikkoon, on selvä seuraus siitä, että syntyy työttömyyttä ja, ja, ja ihmiset menettävät varoja. Kuka tätä kaikkia sitten valvoo? jos, jos lautaset hajoavat, niin kuka ostaa uudet? Kuka on maksumies, jos ongelmia syntyy ja, ja vararikkoja syntyy? Minun mielestäni tässä yhteydessä, jos kerran kansallinen viranomainen ei toimi, esimerkiksi Iso-Britanniasta ja, ja Islannista löytyy esimerkkejä tällaisesta, niin silloin on yritettävä löytää ratkaisu eurooppalaiselta tasolta. Entä sitten kyseisten instituutioiden valvonta, sisäinen valvonta? Sekin on tärkeää, joska meidän ei välttämättä tarvitse tarkastella sitä, minkä, minkä laajuista toimintaa kukin instanssi harjoittaa, vai onko se luonteeltaan rajat ylittävä tai ei. Ei, niillä ei ole niinkään merkitystä. Täällähän on jo muutokin todettu, että jos olisimme ennen kriisiä tarkkailleet edes puolella silmällä sitä, mitä pankeissa tapahtuu, emme koskaan törmänneet tällaisen tilanteeseen. Mutta niin, siis Obama sanoi, että Main Street ei voi maksaa Wall Streetin aiheuttamia ongelmia. Näin kai se täälläkin menee. Tämä pätee myöskin 2020 strategia Toisin sanoen meidän on peräänkulutettava finanssimarkkinoilta myös oma vastuuta, eikä asetettava muita maksumiehiksi. Nyt on puhuttu siitä, että euroobligaatiota pitäisi laskea liikkeelle, jotta Kreikan tilanne voitaisiin pelastaa. Jotkut vetoavat kansainvälisen valuuttarahastoon mutta tämä kaikki on nyt liian myöhäistä toimintaa. Emme koskaan ole ajoissa puuttumassa peliin. Rouva hän puhui päätöksenteoksesta ja siitä, onko kyse ääni per maa vai määräenemmistöpäätös on minkä tyyppinen päätös olisi hyvä – en tiedä, onko liian realistista ajatella sellaista mallia, että ottaisimme käyttöön ääni per maa. Ainakin kriisitilanteessa se voi olla hankalaa, koska meidän on mietittävä substanssin määrää, erilaisten talletusten määrää ja niin poispäin. Mutta ole varsin valmis miettimään tällaista toimintaa siinä yhteydessä, kun turvalauseke otetaan käyttöön. Ja jos näin käy, niin silloin voidaan ajatella, että jos ongelmiin joutunut jäsenvaltio ei olisi mukana päätöksenteossa. Rova Kiot, olen täysin samalla linjalla teidän kanssanne. Uudet ja vanhat periaatteet tietysti pätevät, mutta nyt kun kyse ei ole sinänsä eurosta, niin, niin ei tarvitse liian, ei, ei tarvitse kiinnittää liikaa huomiota enää tilanteeseen ennen tai jälkeen euroa. Entä sitten Euroopan komissio ja ratifiointimenettely näiden viranomaisten luomisen yhteydessä? Me tiedämme, miten asia etenee. Jos haluamme asia etenevän nopeasti, ei kannata hirveästi lähteä muuttamaan esi- e, luonnosta tai meille, meille tehtyä ehdotusta. Eikä varsinkaan kannata lähteä mitään pikkukorjauksia tekemään. Sitten herra Pitella. Euroopan parlamentissa on kaksi tapaa laatia mietintöjä. Joko niin, että pyritään miellyttämään neuvostoa, ja halutaan siis tällä tavoin helppo ratkaisu. Ja tällainen voi mennä läpi aika nopeastikin. Tai sitten pyritään avaamaan uusia, lä, uusia näkymiä. O, totta, että neuvosto on kehittymässä, edistymässä 20 strategiaa yhteydessä. He ovat jo jopa puhuneet rikkimenettä lautasten maksamisesta eli viulujen maksamisesta. Mutta siitä huolimatta minun mielestäni meidän on esitettävä mahdollisimman kauaskatsoisia ja, ja luo, luovia ratkaisuja, joskin se vie usein paljon vaikeampaa, mutta siitä huolimatta mielestäni tähän on pyrittävä. Muutenhan me ainoastaan pyörittelemme peukaloita me annamme neuvoston tehdä mitä se haluaa. Me aplaude el Rouva Ferreira puhuu kunnianhimoista suhtautumista. Joo, kiitos. Hyvä, näin minäkin asian näen. Mitä sitten eh, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan tulee ja siihen liittyviin kriteereihin? Meillä on jo olemassa loputon määrä kriteereitä. Entä sitten veronmaksajien rooli? Tästä on jo puhuttu ennenkin. Tarkoitus on päästä tilanteessa, jossa veronmaksajat joutuvat maksumieheksi ainoastaan kaikkein vähäisimmissä, tai niin vähissä määrin kuin mahdollista on. Olen luonnollisesti valmis harjoittamaan yhteistyötä kaikkien kanssa. Joku puhui siitä, että täytyy olla realistinen, tietysti, mutta jos ajattelemme Lampelussin ryhmän työtä, Siinä yhteydessä puhuttiin periaatteesta, jonka mukaan Euroopan parlamentin on osallistuttava lainsäädäntötyöhön. Kuitenkin on vältettävä tilanteet, joissa asiat etenevät liian hitaasti. Toisaalta taas asiat yleensä juuttuvat pikemminkin komissio ja neuvoston rattaisiin kuin Euroopan parlamentin rattaisiin. Ja, ja olen nyt ajattelemassa tässä esimerkiksi Rova Wallströmin työtä ja muiden komission edustajien työtä. He eivät välttämättä ole aina edistäneet asioita. Eli tässä yhteydessä, jos haluamme edetä, on mietittävä todella tarkkaan, aiommeko ottaa tällaisen suojalausekkeen käyttöön vai ei. Mitä me haluamme, nopea ratkaisu vai, vai jäämmekö odottelemaan, että tilanne etenee ennemmin tai, tai myöhemmin? como usted puede ver. Señor Clut, estoy de acuerdo en el tema. Herra Clut, ole aivan samoilla linjoilla teidän kanssanne eh, siitä, että eh, kannattaa järkiperäistä sijoittamista. Sama henkilökuntaa sitä voitaisiin käyttää eh, hyväksi ja niin poispäin. Nyt kaikki ovat puhuneet CDSistä ja siitä, miten tärkeää on taata se, että jatkossa enää löydet, ettei enää jatkossa törmätä vastaavan tilanteeseen. Tämä kaikki on huomattu nyt Kreikan kriisin jälkeen. No niin, sitten vielä viimeiset kommentit, herra Sanchez Presedo. Olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne teidän esittelemistään tarkistuksista ja ideoista. Keskuspankin ja järjestelmäskin komitean toiminta, miten ne toimisivat käytännön tasolla yhteistyössä. Uskon, että mitään toimivalta ristiriitaa ei syntyisi. Ne toimisivat työssä. Entä sitten tuo yhteinen ohjekirja? Sinänsä siihen ei liity mitään ongelmaa, mutta niin, varmaan kaikki ovat siitä samaa mieltä, että me enää saa hyväksyä sitä, että sääntely on liian hajautunutta. Sama periaate lienee hyvä myöskin sääntely eh, valvontaviranomaisen yhteydessä. Mutta emme liioin voi hyväksyä sitä, että loputon määrä lappuja täytetään ja, ja rasteja rasteja vedetään kaiken näköisiin kyselykaavakkeisiin. Ei järkiperäistäminen on tässäkin yhteydessä kaiken ajan. Kiitoksia, on paljon sanottavaa. Sven, olet seuraavana. No, no tuntien keskustelun jälkeen, tänään, jota tänään on käyty, jopa parlamentin jäsenet alkavat väsyä. Jotkut eräät neuvoston edustajat ovat jo häipyneet ja muita, mitä muita on vielä täällä en minä teistä puhu. Siksi en tiedä, missä, mitä, missä määrin minun pitäisi kommentoida. Mutta ihan muutaman kommentin. Silvi ei halua montaa kommenttia. No, Rova Lulling, hän vaati, että hän piti kiinni siitä, että äänestysmenettelyissä on melkoinen ero, kun ajatellaan 113 siis pankkiviranomaista, että siellä saattaisi suurempi ero Skinnerin mietinnön ja minun mietintöni kohdalla taas toisaalta Gaion mietinnön kohdalla. Meidän mielestäni on, nämä ovat pieniä eroja. Ei siinä mitään suurta eroa ole. Meidän, kyllä meidän täytyy siitä keskustella siitä. Sen lisäksi, <clears throat> no olen samaa mieltä pitkälti siitä, mitä täällä on sanottu, aivan erityisesti useimmat asiat, mitä herra Pitella sanoi, tuntuu täysin mahdolliselta keskustelun kohteelta, varsinkin kun on kyse tästä suorasta valvonnasta tämä on oikeastaan saman, linjan, saman linjan mukana kuin mitä meillä on ollut tässä muutenkin. Ne on keskeinen keskustelu, joka meillä on nyt, on millä tavalla, miten vaativien näiden mietintöjen pitäisi olla. Ja tämä on luultavasti se pääkeskustelu, joka meillä tulee olemaan eräiden yksityiskohtien lisäksi ja sanoisin, että yleinen linja, että jos sanotaan, että no, ei me nyt mennä liian paljolti asioihin, jotka saattavat olla ristiriitaisia, ja siksi ne saattaisivat viivyttää prosessia. Minun täytyy sanoa, että tämä ei ole se tapa, joten, jolla, jolla, joten minä näen rooli, parlamentin roolin tässä vaiheessa. Tässä tilanteessa parlamentin rooli ei ole että katsellaan vain neuvoston suuntaan ja kysytään, pyydetään paikallisilta valtiovarainministeriöltä ja pankkivirastoilta jäsenvaltioista ja katsotaan, jos ne saattaisivat olla jopa samaa mieltä. ellei ne ole samaa mieltä, niin, niin se, on, sitä pidetään ongelmana. Tätä nopeaa päätöksentekoa silmällä pitää. No se ratkaisu, joka täytyy syntyä tässä prosessissa – se täytyy ottaa huomioon ne kokemukset, joita on kriisistä saatu, ja sen pit, siinä pitää saada ratkaisu heikkouksiin, joita on näkynyt. Ja jos meillä on vahvoja viitteitä siitä, että on parempi laittaa viranomaiset samaan paikkaan, niin sitten pitää toimia niin. Jos on vahvoja viitteitä siitä, että on vissejä toimijoita, joiden pitäisi olla ikään kuin valvonnan johdossa Euroopassa, niin pitäisi tehdä. On ilmeistä, että äh, viranomaiset voivat omata vahvoja, äh, vahvaa vastuuta, vain jos, jos teillä on myös äh, rahallista taustatukea. World Bank teki tässä erittäin hyvän huomion. Pitäisi olla myös varoja luotuina, jotka mahdollistavat tämän vastuunkannon eurooppalaistumisen silloin, kun se on tarpeen. Ja siksi luulen, että ei, ei tämmöinen yksinkertaisesti, että sanotaan vain yksinkertaisesti, että hei, laitetaan, mikä sit, mistä sitten saadaan, että se ei helposti saada sopuaikaa, vaan pikemminkin parlamentin täytyy kantaa vastuussa vakavasti. Enkä nyt, en nyt listaa kaikkia niitä tarkistuksia, joita olen Äh, esittänyt varjoesittelijöiden muihin mietintöihin aikaa säästäkseni. Te saatte ne ennemmin tai myöhemmin sitten keskustelemme niistä yhteistoiminnallisessa äh, äh, toiminnallisessa hengessä. Ja tässä nyt meillä on suuri vastuu kannettavana me kaikilla esittelyillä, että me olemme yhteistyössä yhtä hyvin kuin aikaisemminkin, jotta voitaisiin varmistaa se, että, että saamme hyvän ensimmäisen äänestyssession, ensimmäinen äänestyssessio tässä valiokunnassa siihen pitäisi tähdätä ja, ja meidän pitää tähdätä laajaan konsensukseen, eikä niinkään niin, että ajateltaisiin jo nyt jo sitä, että mikä on sitten tulos neuvotteluissa ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitoksia, Peter. Thanks very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tässä nyt tämä onnistuttiin eh, minun osani tässä määrittelemään tavalla, jota en tarkoittanut ollenkaan että otettaisiin eh, komission linja ja parlamentin tarkistukset. Minusta että oli ikävää, että hän ei lukenut koko tätä mietintöä. Sen vuoksi hänen huomionsa eh, eivät nyt onnistuneet osumaan naulan päähän. Meillä on määritelmät, me olemme ottaneet mukaan eri osapuolten osallistumisen sille tasolle, joka on sopiva. Me olemme puhuneet äh, viranomaisten kanssa ja olemme olleet eri mieltä siitä, millä tavalla aikataulu tulee. Me olemme puhuneet myös viranomaisten äh, toimivaltuuksista ja lisänneet niitä. Me olemme parantaneet päätöksentekomenettelyä niin, että saadaan parempi tasapaino, niin kun päästään eteenpäin. Joten paljon parempaa tämä on nyt kuin mikä tällä hetkellä on neuvoston teksti. Oikeastaan komissio plus oikeastaan tämä parlamentin teksti. Ja sen vuoksi on niin tärkeää saada tähän oikea tasapaino kunnianhimon, loogisuuden ja todellisuuden välille. Jos me hyväksymme, en tiedä mitkä faktat on, haluaisin nämä yksityiskohdat, mutta nyt ei ehkäpä ole aika miettiä sitä millä tavalla me saamme laskettua nämä eri äh, kaavat, miten me saamme rahat tähän rahastoon seuraavan kuuden, seitsemän kuukauden aikana. Minä haluaisin nähdä, kykenemmekö me todella saavuttamaan tämän tammikuun ensimmäisen päivän mennessä vai käytämmekö me meidän äh, poliittisen pääomamme äh, painoarvoa epäonnistuen keskustelemalla neuvoston kanssa siitä, mitä me haluamme saavuttaa. Minä uskon, että olisi paljon asioita tässä mietinnössä, äh, muita asioita kuin tämä. Joten me ehkä olemme tästä, tältä osin eri mieltä, mutta on monista asio- monia asioita, joista me olemme todella samaa mieltä ja, ja jossa meidän pitäisi nimenomaan ö, äh, pyrkiä tuloksiin, eikä lähteä nyt siitä ö, äh, haahuilemaan, onko tässä 5 prosenttia vai 6 prosenttia tammikuun ensimmäiseen mennessä, ö, 55 prosenttia BKTstä teidän laskeminen mukaan mutta minusta tässä otetaan mukaan kuitenkin eläkkeet, mutta no ehkä ne on, minun numerot ovat kaikki väärässä tietenkin, mutta ehkäpä kaikki eivät ole teidän kanssa samaa mieltä kuitenkaan. Ja tässä näkyy kuitenkin, että miten paljon eläketeollisuus käyttää tätä tai kuinka paljon siellä on rahaa. Jo osa näistä rahastoista ovat ylijäämäisiä. Ja, ja esimerkiksi Saksassa monet yritykset joutuisivat keräämään huomattavasti enemmän pääomaa. Se riippuu ihan siitä, että mitä formulaa me käytämme. Ja sen perusteella voimme sitten lähteä puhumaan, käytämmekö me tässä nyt liikaa aikaa kädenvääntämiseen neuvoston kanssa. Minä ehdottaisin, että palaamme niihin asioihin, joissa meillä on mahdollisuuksia. Ja sen lisäksi tämä moraalinen näkökulma, en nyt siihen mene enempää, mutta se on kuitenkin yksi asia. Ja sitten lisäksi minusta tässä korjausrahastossa on kyllä ihan, ihan järkeä. Ja minusta meidän pitäisi pyytää Elisa Ferreira tutkimaan tätä asiaa. No hän ehkäpä on teidän kanssanne samaa mieltä, että olette hyvin hurmaava mies, mutta täytyy sanoa, että jotkut noista argumenteista kyllä olivat hukkaan menneitä minun suuntaani. Kiitoksia lopuksi Silvi. Äärimmäisen nopeasti, koska <clears throat> väkeä ei enää ole paljonkaan paikalla. Ensinnäkin en halua millään tavoin nyt pidentää asiat etenemistä nopeasti loppusuoralle, se on tavoitteeni. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää myöskin Euroopan parlamentille ja siksi olenkin Semmanen kanssa täysin samaa mieltä. En pidä <clears throat> yhteispäätösmenettelyä siinä mielessä hyvänä, että neuvosto asettaa rajat ja Euroopan parlamentti liikkuu niissä rajoissa. Ei. Monia, äh, muit, monia muitakin tekstejä on neuvoston omelogiikan mukaisesti muutettu. Itse olen varsin äh, avoin <clears throat> kaikkia äh, tarkistuksia silmällä pitäen, varsinkin jotka liittyvät Euroopan unionin yleis- yleisen edun ajamisen. Kaiken oltava tehokkaampi, se on hyvä. Jos taas neuvosto sisäinen logiikka, mm, niin kuin itse asiassa näin useinkin, perustuu kotiinpäinveto ja kansallisen edun e, eteenpäin viemiseen, niin, niin sitä en kyllä hyväksy. Enkä ymmärrä ihan täysin Espanjaa, mutta näyttää siltä, että, että, että sieltä tällaista suhtautumista olisi löydettävissä. Totta kai he pyrimme tasapainoisen tilanteeseen keskuspankin ja avoimuuskysymyksen osalta ja varsin ymmärrettävää on, että tämä asia osalta löytyy erilaista äh, suhtautumista ja mitä Peter sanoi, olemme tehneet hyvää yhteistyötä, se jatkuu. Voi olla, että tähän vielä jonkun verran ongelmia liittyy, mutta emmeköhän me saa ratkaisua aikaiseksi. Thank you very much. We've got 15 minutes to spare. No niin, Kiitoksia, meillä on 15 minuuttia aikaa. Haluaako joku käyttää sitä? No hyvä. No eiköhän nyt ole aika lopettaa kokous. Ja laitamme tietenkin yksityiskohdat tietoon, josta oli puhe, puhe kokouksen alussa. Kiitoksia, kuulemiin.